Good afternoon, colleague. Iltapäivää kollegat. Tervetuloa takaisin. Hyvää uutta vuotta kaikille. Aloitan kokouksen hyväksyttämällä esityslistan. Kohdat 4-14, eli lausunnot vastuuvapaudesta 2016 on lykätty kokoukseemme 14. tammikuuta ainoa muutosesityslistan, jos ei kukaan esitä mitään huomautuksia. Olemme näin hyväksyneet muutetun esityslistan. Kiitos sitten kollegat. Meillä on tänään vain yksi kohta esityslistalla. Keskitymme Alankomaiden puheenjohtajuuskauden painopisteisiin. Mainittakoon tavallisen tapaan myös kielijärjestelyistä. Kroatian, Latvian ja irinkielellä ei ole tulkkausta tänään. Ja pahoitteluni myös, että olisi vielä mainittava koordinaattorien suositus ennen kuin kuulemme Alankomaiden puheenjohtajavaltion kollegoja. Ensinnäkin suositusten hyväksyminen 205 säännön nojalla, esittelyiden nimittäminen, Monika Holmaid on nimitetty esittelijäksi direktiiviehdotuksessa, joka liittyy terrorismin torjuntaan ja neuvoston puitepäätöksen korvaamiseen vuodelle 2002 liittyen sekin terrorismin torjuntaan. Koordinaattoreiden suositusluettelo on verkossa asiakirjojen seassa. Pyydän teitä hyväksymään nämä. Kiitos. Ja sitten päästään tähän meidän yksittäiseen kohtaan Minä erottaisin kollegat, että päätämme kello 17 Puoli kuudelta on koordinaattoreiden kokous. En näe nyt kaikkia koordinaattoreita paikalla. En rupea kysymään, voitaanko viideltä järjestää koordinaattoreiden kokous. Katsotaan, menekö yli viiden. Ministerit joutuvat lähtemään vielä jurivaliokuntaankin. Eli viiteen asti kokoustamme nyt tässä valiokunnassa. Lämpimät tervetuloa toivotukset. Art van der Störille, joka on turvallisuudesta ja oikeudesta vastaava ministeri, ja Klaas Dijkhoffille, joka on valtiosihteeri, joka vastaa maahanmuuttopolitiikasta, turvallisuudesta ja oikeudesta. Totta kai on hauskaa, että olette täällä Brysselissä esittelemässä puheenjohtaja maan painopisteitä. Hyvät ministerit, ai niin anteeksi, pitäisi tuoda tervetulleeksi myös ylipäätään koko teidän seurueenne, kaikki kollegat. Odotamme mielenkiinnolla tulevia kuutta kuukautta ja toivottavasti tuottelijaita kuutta kuukautta. Tervetuloa kaikki. Esittäisin ministerit, että ensin te alustaisitte noin 10 minuuttia kumpainenkin ja sitten koordinaattorit ja jäsenet pääsevät ääneen. Meillä on kohtuullisesti kyllä aikaa keskustelua varten, eli kello on viiteen asti. Ensin, ensin siis Art van der Störin alustus turvallisuudesta ja oikeudesta vastaava ministeri, olkaa hyvä. Mr. Chairman, honorable members of the European... Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Eurooppa on rakennettu vapauden, demokratian ja oikeuden periaatteelle. Ajatukset, jotka ovat olleet valtioittemme pohjana, ovat E, eri maista peräisin, mutta ovat eurooppalaisia ajatuksia. Jos joku ministeri todella ymmärtää eurooppalaisen yhteistyön merkityksen, niin nimenomaan oikeudesta ja turvallisuudesta vastaava ministeri näinä aikoina aivan erityisesti. Ministeri Dijkhoff vastaa maahanmuuttoasioista. Hän vastaa kaikkiin kysymyksiin tältä alalta ja minä itse käsittelen oikeus- ja sisäasioiden kysymyksiä. Me kaikki molemmat ymmärrämme, että on tärkeää tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa läheisesti. Olen jo ollut yhteydessä parlamenttiin, olen tavannut myös yksittäisiä parlamentin jäseniä, kun olen vieraillut äh, Strasbourgissa ja Brysselissä viime aikoina. Me olemme tietoisia, että toimielimet ovat Euroopan unionin kulmakiviä. Yksi toimielin ei voi toimia ilman muita. Näin ollen tämä tilaisuus on tervetullut. Voimme keskustella neuvoston painopisteistä tuleville kuudelle kuukaudelle. Käsittelisin kansalaisvapauksia, oikeus- ja sisäasioita, niitä seikkoja, joita me haluamme korostaa kaudellamme. Ei varmaan tule yllätyksenä kuulla, että terrorismin vastainen taistelu ja radikalisoinnin vastainen taistelu on korkealla sijalla Keskeiset arvomme ovat olleet niiden järkyttävien tekojen kohteena, jotka johtivat lukuisiin uhreihin useissa jäsenvaltioissa viime vuoden aikana. Haluan ilmaista solidaarisuuteni kaikille näille maille ja aivan erityisesti Ranskalle. Mihin toimin Eurooppa sitten ryhtyykään, niin aina täytyy pyrkiä tasapainoon. Tasapainoon sen suhteen, että puolustamme oikeusvaltion periaatetta, toisaalta yksityisyyttä ja toisaalta taas rankaisemme terroristeja oikeuden ja vapauden täytyy aina olla tasapainossa. Toista ei ole olemassa ilman toista. Pariisin iskujen jälkeen lukuisia lainsäädäntöhankkeita on nyt nopeutettu. Niillä taistellaan terrorismia vastaan. Osa käsittelee myös tuliaseita. Komissio esittää myös uuden direktiivin eh, ECRIS-järjestelmäksi. Nämä kaikki ovat tervetulleita toimia. Näimme vahvistamme, kykyämme taistella terrorismia vastaan. Puutumme myös terrorismin rahoitukseen, koulutukseen eh, ja esimerkiksi ter- mahdollisten terroristien matkustamiseen näihin maihin. Haluamme nopeaa kehitystä tämän direktiivin hyväksynnässä. Olen tyytyväinen, että kompromissiin on nyt päästy eh, matkustajatietorekisteriasiassa. Haluan kiittää esittelijä Kirkhopea ja varjoesittelijöitä ahkeruudesta ja joustavuudesta. Me teemme kaikkemme, jotta voimme tukea PNR-direktiivin täytäntöönpanoa käytännön tasolla. Haluan kiittää myös valiokuntaa, vaan erityisesti Jan Filip Albrehtia esittelijänä ja Laurestinia esittelijänä kovasta työstä, jotta olemme saaneet sopimuksen tietosuojapaketista. Myös Luxemburgin puheenjohtajavaltiona osoitti sinnikkyyttä. Näin voimme digitaalisilla markkinoilla paremmin suojella myös kansalaisoikeuksia. Teemme yhteistyötä valiokunnan kanssa, jotta saamme myös tämän lainsäädäntöpaketin loppuun saakka valmiiksi. Sitten kyse on myös sisäisen turvallisuuden strategiasta aina vuoteen 2020 saakka. Näin voimme vastata tehokkaammin tapahtumien kulkuun. Alankomaat keskittyy sen paketin täytäntöönpanoon. Tämä vaatii toimia jäsenvaltioissa ja myös komissiossa. Luxemburgin toimet jatkuvat Alankomaiden toimesta ja sodan jälkeen Slovakian ja Maltan toimesta seuraavina puheenjohtajavaltioina. Me pyrimme konkreettisiin tuloksiin yhteistyön muodossa Euroopan parlamentin kautta ja totta kai me pidämme teidän kantojanne hyvin tärkeinä. Me jatkamme myös lainsäädäntöagenda työtä mukaan luettuna syyttäjäviranomaisehdotus. Luxemburg puheenjohtajavaltiona teki esityksen suhteen merkittävää työtä ja Alankomaat vie tätä hanketta eteenpäin. Luxemburg onnistui saamaan lähestulkoon kaikki artiklat ensimmäistä viidestä luvusta valmiiksi. Kyse on viraston perusrakenteista, sen toimintamahdollisuuksista, syyttämisestä ja oikeussuojakeinoista. Alankomaat rakentaa tälle pohjalle. Saamme valmiiksi loput luvut. Lähdemme liikkeelle EPPOsta ulkoisten kumppaniemme kanssa. Olemme panneet merkille myös Euroopan parlamentin kannan tässä asiassa ja jatkossakin otamme kantamme huomioon luonnollisesti silloin, kun tarve vaatii, olemme yhteydessä myös uuteen esittelijään. Työryhmä on jo käynnistänyt työn uusien artiklojen kohdalla, aina artiklan 61 saakka. Eli voimme todeta, että työ voi käynnistyä todenteolla jo nyt. Taistelemme petoksia vastaan, petoksia, jotka, koskis, jotka kohdistuvat EUn taloudellisiin etuihin. ALV petokset niin ikään ovat hyvin kiistanalaisia. Alankomaat aikoo jatkaa keskusteluja neuvostossa. Ne käynnistyivät jo Luxemburgin kaudella. Analysoimme kaikkia aspekteja, mukaan luettuna tällaisten rikosten syyttämiskompetenssi. Pyrimme hyväksyttävään kompromissiin parlamentin ja neuvoston kesken. Luxemburgin kaudella päästiin sopimukseen Euroopan parlamentin kanssa – syyttömyysolettama direktiivistä ja myös alaikäisestä. Esittelijä Griesbeck ja Kilitski ansaitsevat kiitosta saavutuksestaan. Kun ajatellaan oikeusapua, mielelläni teen yhteistyötä esittelijä De Jongin kanssa, jotta pääsemme tässäkin asiassa eteenpäin. Kyberrikollisuuden kohdalla pyrimme yhteiseen näkemykseen tästä aiheesta on käyty pitkällisiä kansainvälisiä keskusteluja. Kun otamme huomioon, miten tärkeää tämä on, niin jatkossakin haluamme käydä keskustelua aiheesta mahdollisuuksien mukaan. Käytämme EUn politiikkoja ja välineitä, ja silloin kun tarve vaatii, niin ryhdymme myös uusiin täydentäviin toimiin. Sähköiset, sähköiset todisteet ja niistä laadittu asiakirja on hyvä pohja, jolle me voimme työmme perustaa. Kyberturvallisuus on myös yksi kysymys, jota Alankomaat korostaa kaudellaan. Turvalliset digitaaliset markkinat ovat vahvuus, kun ajattelemme taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kehitystämme. Haluamme lisätä tietoisuutta, vahvistaa ennakkoehkäisyä ja saada lisää yhteistyötä myös yksityisen ja julkisen sektorin välille. Jos jo nyt on yksi ryhmä, joka on voinut havaita edut, joita tällä alalla on saatavissa. Nimenomaan äh, etuja on saanut kansainvälinen rikollisuus. Haluamme siis tehostaa yhteistyötä, tiedonjakoa äh, eri viranomaistahojen kesken. Nostamme tämän aiheen esille konferensseissamme omalla kaudellamme, erityisesti kun kyse on äh, ihmissalakuljetuksesta – ja silloin kun kyse on järjestäytyneeseen rikollisuuteen puuttumisesta. Tälle valiokunnalle tärkeä aihe on oikeusvaltion periaate. Se ei ole pelkästään perusperiaate, vaan se on oleellisen tärkeä myös sisämarkkinoiden ja eurooppalaisen yhteistyön toimimisen kannalta. Jotta voimme varmistaa oikeusvaltion periaatteen toteutumisen EU-ssa, neuvosto on hyväksynyt päätelmät äh, äh, vuoropuhelun järjestämisestä 17. marraskuuta tämä vuoropuhelu käynnistyi ja Alankomaat järjestää toisen keskustelun ulkoasiainministeri Kunesin johdolla tämän vuoden toukokuussa. Niin ikään jatkamme Luxemburgin ponnisteluja, jotta EU voisi liittyä ihmisoikeusyleissopimukseen sellaisena kuin se mainitaan perustamissopimuksessa. Alkuun korostin eurooppalaisen yhteistyön merkitystä. Tässä hengessä haluaisin, että jatkamme vuoropuheluamme tulevien kuuden kuukauden aikana. Mielelläni teen yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti ministeri. Sitten herra Dijkhoff, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti hyvät parlamentin jäsenet. Minäkin olen erittäin iloinen, että voin tänään keskustella kanssanne lähinnä maahanmuutosta. Tuskin tässä tarvitsee korostaa, mikä merkitys sillä on nyt jäsenvaltioissa ja unionissa ylipäätään, ja mitä vaikutuksia sillä on, jos me emme saada aikaan hyviä ratkaisuja. Erityisesti olen iloinen siitä, että tämä kysymys on niin tärkeä. Ja siinä varsinkin yhteistyö on erityisen tärkeä. Se on ainoa keino Yksin ei kukaan pysty näitä ratkaisemaan sen paremmin kuin toimielinkään. Yhteistyö on meille neuvoston puheenjohtajavaltiona kaikkein tärkeintä. Vaikka ollaan puheenjohtavaltio sinällään, niin totta kai siinä neuvosto etusijalla. Ensin täytyy saada sopimuksia ja yhteisymmärrys parlamentin ja komission kanssa, paitsi myös jäsenvaltioiden kesken, että lainsäädäntöä saadaan aikaan, kun ajatellaan työjoukkoa, joka meillä on käytössä. Mitä maahanmuuttoon sitten tulee, niin totta kai olemme keskellä pakolaiskriisiä. Totta kai pakolaiset kärsivät kriisistä ensisijassa. Olemme nähneet näitä kuvia. Ne puhuvat puolestaan, kun katsoo lehtiä, tietokonetta tai televisiota. Ehkä joskus on houkuttelevia välttämätöntäkin pitää pää kylmänä, kun näkee nämä kamottavat kuvat, mutta ei se hävitä ongelmaa minnekään todellisuus ei katua minnekään, siksi meidän täytyy löytää vastauksia, ei pelkästään ongelmiin institutionaalisella tai hallitusten tasolla. Ne ovat ihan todellisia ihmisiä koskevia ongelmia joka päivä arjessa ja ne eivät häviä minnekään. Se liittyy kärsimykseen ja turvallisuuteen. Ja totta kai kun ajatellaan pyrkimystä löytää parempi tulevaisuus, jonka perään ihmiset tulevat Eurooppaan, niin että menevät näihin täysiin laivoihin ja kärsivät turvattomuudesta. Totta kai joillakin on myös aivan oikeutettukin vaatimus, kun he haluavat turvapaikka oikeana, mutta kaikilla ei sitä ole. Ja me osoittaa humanitaarista myötäntöä ihmisiä niitä kohtaan, jotka nimenomaan sortoa, vainoa tai sotaa pakenevat, mutta ei se ole mikään avoimen ovien politiikka, että kaikki pääsevät, koska se luo paineita yhteiskunnissamme ja yhteistyössämme. Me tarvitsemme kestäviä pitkän aikavälin ratkaisuja, jotta puututaan perimmäisiin syihin maahanmuuton taustalla. Meidän täytyy löytää oikeita vastauksia ja suojaa modernilla tavalla puuttua varhaisessa vaiheessa ilmiöihin, eikä pelkästään täällä meidän maaperällämme, vaan lähempänä myös pakolaisten kotoalueita. Nyt varmasti on aika myös näyttää jotain tuloksia kansalaisille. Täytyy osoittaa, että me pystymme saamaan tämän kuriin, osoittaa, että teemme sen, mikä meidän mielestämme pitääkin tehdä. Mutta tässä täytyy pitää tarkalla myös sitä, mitä ihmiset pelkäävät, mitkä ovat käytännön rajat ehkä yhteiskunnissamme suojaa tarjottaessa. Ironista tässä on, että valtioiden väki täytyy pitää tyytyväisenä, kun me pidämme kurissa ilmiötä, mutta se edellyttää eurooppalaisia ratkaisuja kuitenkin, ei kansallisia ratkaisuja. Ne voivat lykätä asioita, jotain estää ja viedä katsetta muualle, mutta ei sitä niin ratkaista omin voimin. Siksi me tiedämme, että kun painetta on, niin varmasti meiltä odotetaan paljon puheenjohtajavaltuuden, mutta myös parlamentilta, teiltä. Ja varmasti on hyvä olla yhteydessä kaikki tahoihin, että tämä sujuu mahdollisimman hyvin, koska tässä on niin iso urakka edessä, aika pelottavakin, ja me teemme kaikkemme, jotta voimme valmistella Eurooppaa selviytymään kriisistä, mutta selviytymään myös tulevaisuudesta. Ei tämä jää yhteen vuoteen. Meidän täytyy yhdistää voimamme ja löytää vaikuttavia ratkaisuja. Maahanmuuttajien virta on luonut paineita Schengen-järjestelmään. Se, että ulkorajat eivät nyt oikein toimi toivotulla tavalla, tai kuten aikanaan on sovittu, vaikuttaa sekin muuhun säännöstöön, Dubliniin. Eli tässä on paljosta kyseä. Voi olla, että emme ole vielä ihan päässeet perille. Me, meidän täytyy jonkinlainen ote saada kuitenkin tästä ilmiöstä. Ja näin on syntynyt paljon jännitteitä, epäluottamusta yhteiskunnissa. En nyt väitä, että aina ole kyse ihan realistisestakaan, aina tosiasioihin perustuvasta tilanteesta, mutta ainakin siellä on omat seurauksensa, kun ajatellaan, minkälaisia käsityksiä ihmisillä on. Ja totta kai kun ajatellaan valtaa pitäviä meitä vastuussa olevia ihmisiä täällä ja parlamentissa, niin meidän täytyy osoittaa, että pystymme hallitsemaan tätä. Ettei me ole täällä vain puhumassa, vaan myös tarjoamassa tuloksia. Se on ainoa keino huomioida myös turvallisuushuolet pitkällä aikavälillä ja kestävältä pohjalta ikävä kyllä. Ei ole mitään ihmeratkaisua olemassa ei ole mitään toimenpideluettelua, josta noin vain voi poimia, koska yksikään niistä ei yksin mitään ratkaisisi. Hetkessä sitä ei ratkaista myöskään, ja asiat eivät ole yksinkertaisia, ja siksi on lyhyellä aikavälillä vaikea ymmärtää, että tässä tarvitaan nimenomaan pitkän aikavälin ratkaisuja. Meidän pitää kes- ei pelkästään miettiä puitteita, vaan tarttua toimeen. Eli se on myös tärkeässä asemassa puheenjohtajuuskaudellamme, että osoittaa tuloksia askel askeleelta, jotta saadaan tämä hallintaan. Viime kuukausien aikana tätä on jo käsiteltykin. Lähinnä kyllä vain paperilla. Täytäntöpano on vaikea tehtävä. Siihen tarvitaan lisää panostusta. Olen sitä mieltä, että jos ajatellaan esimerkiksi sisäisiä siirtoja, niin nyt on vain rajallinen määrä pystytty saamaan aikaan. Siihen meni aikaa ylipäätään. Haluaisin muuten kiittää Euroopan parlamenttia. Te ette tarvitse ihan niin paljon aikaa kuin me jäsenvaltioiden puolella neuvostossa, noin varovaisesti sanottuna. Jatkossa varmasti, kun me saamme uusia tuloksia aikaan, toivottavasti voimme sitten luottaa rakentavan yhteistyön teidän kanssanne, että asia etenee joustavasti, jotta saadaan ratkaisuja muutenkin kuin vain paperilla. Totta kai kun sitten täytäntöönpanosta on kyse, niin nyt täytyy puuttua kaikkein tärkeimpien asioihin järjestelykeskuksiin tai mitä niitä on tulossa ja joita ollaan nyt perustamassa ja sitten sisäiset siirrot. Siinä on vältettävä keskustelu siitä, kuka ensin vaan tapauskohtaisesti oppia matkan varrella, saada enemmän väkeä tähän piiriin myös rekisteröintikuntoon maissa, joihin tulee väkeä, mutta totta kai täytyy sisäiset siirrot jotenkin hoitaa. Enemmän täytyy kiinnittää huomiota myös eri alueilla vastaanottooloihin, palauttaa ne, joilla ei ole oikeutettua oikeutta jäädä tai saada turvapaikkaa puuttua ihmiskauppaan ja salakuljetukseen. Totta kai Schengen-alueestakin on keskusteltava ja Dublinin sopimuksesta. Sekin on aika perustavanlaatuista keskustelua. Nyt jo nähdään, kun ajatellaan minkälaisia paineita on lukumäärän vuoksi järjestelmässä, että meidän voimassa olevat sopimuksemme eivät ole realistisia, toimivia, mitä joskus on sovittu, niin ne oli kuitenkin tuomitut tuhoon jo päivänä. Jos ajatellaan, että ne maat, jotka ensin ottavat vastaan, niin niitä on vähän ja useimmat eivät ota mitään vastaan. Se on tavallaan ensimmäinen versio Dublinia ja totta kai se on tuhon tuomittu. Me olemme vuosia jo odotelleet tässä. Nyt käytäntö on ollut tällä hetkellä eri kuin mitä on sovittu paperilla. Jäsenvaltioina toimielimissä ja parlamentissa täytyy tunnustaa se, että käytännön seuraukset ovat sellaiset, että sitä jotenkin selvittiin, mutta nyt kun määrät ovat mitkä ovat ja paine on mikä on, ei voi väittää, että tässä noin vain voidaan heittää kaikki sopimukset, mutta ei voi myöskään ihan kirjaimellisesti noudattaa sopimuksia, jos ei kerran vastuuta ole kohtuudella jaettu eikä ole mitään solidarisuutta jäsenvaltioiden kesken unionissa. Meillä on nyt luettelo aika täsmällisistä aiheista, joita komissio on ehdottamassa, ainakin ilmoittanut niistä, että tulevina kuukausina tulee ehdotuksia. Totta kai, jos ajatellaan, että vahvistetaan Euroopan raja- ja rannikkovartiostojärjestelmää, niin me olemme sen asettaneet haasteeksi itsellemme kaudellamme neuvostossa, että neuvosto antaa kaudellamme vielä lausunnon siitä, mutta ehkä olisi viisasta, että puheenjohtajanne myötä voitaisiin olla yhteydessä teihin ja vertailla vähän ajatuksia niin, että voidaan valmistella maaperää myös ajatellen jatkossa tulevia kolmikantaneuvotteluja, niin että meillä on selvä käsitys siitä, mitä kukin ajattelee, että saadaan aikaan jotain tuloksiakin. Ja ehkä tässä olen mennyt yli ajan kaikessa innoksissani, innostuksissani, mutta kollega tosin jätti minulle vähän lisää aikaa. Kun ajatellaan tätä pitkää luotteloehdotuksia, niin odotamme totta kai yhteistä lainsäädäntötyötä nyt teidän kanssanne. Puututaan hyvissä ajoin näihin ongelmiin. Puheenjohtajavaltiona totta kai mietitään myös siltion jäsenvaltioiden ja toimielinten kesken. Viime kädessä on kiinni jäsenvaltioista, politikoista ja teistä parlamentin esinä halutaanko sitten siltaa käyttää, joita ehkä on rakennettu, ja löytää yhteisiä ratkaisuja tässä pelottavassa tehtävässä. Se on ratkaisevaa Euroopan unionin ja yhteistyön tulevaisuuden kannalta. Thank you very much, Mr. Dykov. Kiitoksia kovasti, herra Dykov. Kiitoksia teille molemmille siitä, että piditte kiinni myös puheenajasta. Nyt, niin, ehkä pienenä varoituksena myös teille kumpaisellekin, että meillä on nyt luettelo halukkaista. Ehkä voisin mainita, kun tässä olin havaitsevinani äänen painoja, että ei pelkästään tässä alussa on jo paljon paineita, kun ajatellaan maahanmuuton merkitystä. Se liittyy paljon turvallisuus- ja oikeusasioihin, koska siellä on paljon lainsäädäntöaiheitakin, jotka on saatettava väitöksiä. Minä ehdotan, että ensinnä Otetaan jäsenet. Ministeri Daikov mainitsikin jo kolmikantaneuvottelut. Hän varmasti näki viime kaudellakin, miten meidän jäsenemme ja henkilöstömme on mukana tässä, miten kolmikantaneuvottelu on hoidettu viime aikoina. Haluamme olla tehokkaita yhteistyön hengessä nyt jatkossakin. No nyt saatte kysymyksiä, varmasti ihan kaikesta. Eli varoitan, Kyllä teidän täytyy vielä ehkä palatakin tänne. Vastatkaa nyt, mihin pystytte vastaamaan. Ja totta kai te teette kaikkenne puheenjohtajavaltiona lainsäädäntöpuolella ja sitten vaihe vaiheelta eteenpäin seuraavien puheenjohtajavaltioidenkin kanssa, kuten tehtiin paljon hyvää työtä jo viime kaudellakin. Varmasti ihmettelette tätä varoituksen sanaa, mutta nähkää sitten myöhemmin. Älkää nyt ottako tätä henkilökohtaisesti Tehän vasta olette aloittaneet urakkanne. No ensinnä koordinaattorit. Kollegat, jos sopii, niin koordinaattorit ja sitten vastauksia. Alankomaan väkihän on aina lyhytsanaista väkeä. En tiedä, johtuuko se mistä. Ja sitten jäsenet sen perään. No, tämä meni jo väärin. Kansanpuolesta ei ole koordinaattoria paikalla, korvako hänet joku? No jos joku tulee, niin sä puheenvuoro. Mutta ensin rouva Zipper. Birgit, sinä ensin. Thank you very much and... Kiitos ja tervetuloa Alankomaiden puheenjohtaja Valtiolle ainoa lyhyt sananen. Ensimmäinen kysymykseni koskee sitä, että onko meillä yhteistä määritelmää kyberrikollisuudelle. Jos joku käyttää pistoleja ja ryöstää laatikoita pankista, se on pankkiryöstö – jos joku vie rahaa viiden eri pankin tileiltä ja käyttää tähän digitaalisia keinoja. Kysymys ei ole pankkiryöstöstä, vaan kyberrikoksesta. Mitä se sitten on? Eikö sekin ole pankkiryöstö, mutta vain eri keinoin? Onko meillä siis määritelmää sille, mikä on kyberrikos? Varmasti ymmärrätte, että tarvitaan eri keinoja näiden rikosten selvittämiseen. Tarvitaan tarkoitetaanko silloin myöskin erityyppisiä rikoksia. Sitten rahoituksellinen tuki terrorismille. Kyllä me voimme tehdä parhaamme Euroopassa niin, että pyrimme selvittämään rahavirrat, mutta mitä voimme tehdä ja olemmeko yhteydessä muihin, jotta voitaisiin estää kenties jopa suurempi tuki terrorismille, jota tulee sellaista maista kuin Turkki tai Saudi-Arabia koska jos emme saa sitä loppumaan siellä, eikä kenties siitä, että rahoitus tutki sanan loppumaan, joka on peräisin Euroopasta. Sitten terrorismin torjunta. Kuten voimme nyt nähdä, Euroopassa, niin minusta meidän täytyy paremmin käyttää olemassa olevia toimenpiteitä. Luin äskettäin sanomalehdestä, että eräs Pariisin rikoksentekijöistä – eli pakolaiseksi tekeytyneenä eri paikoissa Euroopassa käyttäen eri nimiä. Miten tämä on mahdollista? Meillä näyttää olevan ongelma rekisteröinnissä ja ihmisten sormenjälkien ottamisessa, koska jos tämä olisi tehty, olisimme saaneet selville, että tuo henkilö jo oli järjestelmässä eri nimellä, joten meillä on tässäkin ongelma, ja kenties tähän pitäisi keskittyä enemmän sen sijaan, että vaan puhuttaisiin siitä, että suljetaan rajat eikä päästetä ketään sisään. Ja sitten maahanmuutosta. Nykyaikaistettu suojan järjestelmä. Olin yhtä mieltä, että pakolaisten täytyy löytää turvallinen paikka alkuperämaissa tai kauttakulkumaissa, mutta minulla on aika ajoin sellainen vaikutelma, kun seuraa keskusteluita yleisesti käydään, että keskusteluita hallitukset käyvät, että syntyisi siis sellainen vaikutelma kuin me haluaisimme, että kaikki pakolaiset jäisivät kolmansiin maihin. Mitä ovat sitten nämä kolmannet maat, jos me puhumme Turkista, Libanonista, Jordaniasta, Pakistanista? Kysymys on maista, jotka ovat huomattavasti köyhempiä kuin useimmat Euroopan maat. Onko siis tavoitteena se, että pakolaisia olisi vain näissä maissa? En usko sitä, enkä usko, että te haluatte tätä. Mutta jos me haluamme vahvistaa kolmansia maita tällä alueella, meidän on oltava hyvänä esimerkkinä siinä, miten kohdellaan pakolaisia. Meidän pitää siis hoitaa asiat ensin kotona, mitä tulee siihen, miten otetaan vastaan, miten rekisteröidään, vaan miten tapahtuu sitten myöskin sijoittamisessa ja kotouttamisessa. Lyhyesti haluaisin sitten vielä puhua siitä, että aika ajoin sanotaan, että meidän kansalaisemme eivät halua pakolaisia. Totta kai näin sanotaan. Siksi, että monet poliitikot sanovat tällaista. Aika ajoin ei ole puoluetta tai hallitusta, joka sanoisi, että tuo on väärin. Ihmiset ovat pettyneitä, eivätkä näe mitään muuta ratkaisua, ja totta kai he silloin ryhtyvät tukemaan tällaista kantaa. Me tarvitsemme Euroopan tasolla ja jäsenvaltioissa poliittista johtajuutta näiden kysymysten käsittelyssä. käsittelyssä. Ja yksi lyhyt kommentti vielä lopuksi Schengenistä. Mitä tulee pakolaisvirtoihin ja terrorismiin, monet ihmiset uskovat, että meidän pitäisi lopettaa Schengenin järjestelmää ja aloittaa uudestaan kaikkien rajojen valvonta. Olen aivan varma siitä, että tämä ei auta pakolaiskysymyksessä – ja toiseksi, jos me suljemme kaikki kansalliset rajat, meidän pitäisi sitten katsoa, että se olisi pelkästään väärä tapa ajatellen äh, pakolaiskysymystä, vaan se vaikuttaisi myöskin meidän taloustilanteeseemme kaikissa jäsenvaltioissa. Meidän pitäisi nyt lähteä käsittelemään asioita uudella tavalla ja, ja sanon, että pitäisi pyrkiä löytämään ratkaisu niin, että kaikki jäsenvaltiot ovat mukana – kun käsitellään pakolaiskymystä Euroopan sisällä ja Euroopan ulkopuolella paremmalla tavalla kuin viime vuonna. Kiitos ECRstä, herra Kirkhope. Very much, chairman. And... Kiitos puheenjohtaja. Toivon kaikille oikein hyvää uutta vuotta. Uusi vuosi on hyvin haastava. Haluaisin erityisesti toivottaa tervetulleeksi Alankomaat puheenjohtajavaltiona ja aivan erityisesti vielä ne periaatteet ja aiheet, jotka he ovat määritelleet kaudellensa. Haluaisin mainita tämän aivan lyhyesti ja sen jälkeen vielä puhuisin erityisistä kysymyksistä ja maahanmuutosta. Alankomaat haluaa sanansa mukaan keskittyä keskeisiin kysymyksiin ja arvoihin ja siihen, mitä jäsenvaltiot voivat itse tehdä. Tämä vaikuttaa kovin järkevältä lähestymistavalta, kun painotetaan yhteistyötä, niin tämä on entistä tärkeämpää näinä aikoina, kun haasteet ja paineet Euroopassa tällä hetkellä ovat näin kovat. Jäsenvaltioiden yhteistyö on välttämätön tavoite ja pidän sitä todella tervetulleena tavoitteena. Ja se, että keskitytään niihin kysymyksiin, jotka tekevät Euroopasta, EU-sta ja eurooppalaisista jäsenmaista vahvempia niin, että ne kykenevät vastaamaan näihin haasteisiin ja uhkiin maailmassa sekä talouden alalla että myös muihin haasteisiin, joista me olemme kovin huolissamme esimerkiksi turvallisuuden suhteen. Tässä yhteydessä haluan mainita myös sen, että Alankomaat puheenjohtajavaltiona on kumppanina myös Slovakialle ja Maltalle seuraaville puheenjohtajavaltioille. Tämä lohduttaa meitä kovasti ja on hyvä, että annetaan tukea myös tuleville jäsenvaltioille. Tämä on hyvä Euroopalle ja myös näille valtioille itselleen. No sitten täsmällisempiin kysymyksiin. Dublin tuli mainituksi. On äärettömän tärkeää, kun nyt pohdimme, miten Dublinia tulisi päivittää – me tarvitsemme sellaisen Dublin-järjestelyn, jota kaikki jäsenvaltiot kunnioittavat. Kaikkea asetuksessa tulisi kunnioittaa. Kenties tulisi jopa olla yhteys Schengenin raja-aseman välillä ja kyvyn tai kyvyttömyyden välillä täyttää velvoitteet. Olisiko puheenjohtajavaltio samaa mieltä siitä, että meillä tulisi olla selkeämmät säännöt voimassa – jotka tehostaisivat sitä yhteistyötä, jota Dublin vaatii. Ja sitten puheenjohtaja haluan erityisesti mainita radikalisoitumisen. Tässä valiokunnassa olemme aihetta kovasti käsitelleet myös parlamentissa ja olen usean otteeseen todennut, no aivan niin kuin muutkin varmasti, että radikalisoituminen on kotikutoinen, hyvin pitkälti kotikutoinen ilmiö. Me olemme pitkälti vastuussa siitä, mitä täällä meidän silmiemme alla tapahtuu. Koen henkilökohtaista vastuuta, niin kuin varmasti kaikki lainsäätäjät ja varmasti myös komission ja puheenjohtajavaltion edustajat. Oikeudellisten välineiden käyttö silloin kyseessä on terrorist tien kiinni saaminen. Tämä on minulle tärkeä aihe, niin kuin tiedätte. Tämän lisäksi on perehdyttävä tilanteeseen myös ruohonjuuritasolla ja kokonaisvaltaisesti. Radikalisoituminen on pyrittävä pysäyttämään heti alkuunsa, eikä niin, että vasta prosessin loppuvaiheessa, kun vaara on aivan ilmeinen, puututaan tilanteeseen. Mitä puheenjohtajavaltio aikoo tehdä tämän aiheen eteenpäin viemiseksi omalla kaudellaan. Me teemme oman osamme, teemme kaikkemme, jotta voimme tehdä yhteistyötä tässä työssä ja tulosten saamisessa. Rova Wikström Aldesta. Thank you very much. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tervehtiä Alankomaa maita. Odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä kanssanne. Minäkin haluaisin täydentää sitä, mitä täällä on todettukin, että puheenjohtajuuskautenne osuu hyvin haasteelliseen ajankohtaan unionissa. Olemme täällä tekemässä yhteistyötä kansanne ja odotamme sitä mielenkiinnolla. Minä ottaisin esille muutaman kysymyksen, jossa on päästävä eteenpäin teidän kaudellanne. Ensinnäkin toteaisin, että Luxemburgin kaudella he päättäväisesti halusivat saada kaikki sen valtiot jakamaan reilulla tavalla väkeä sisäisen siirron järjestelmässä. Nyt tiedämme, mitä komissio on kertonut tilanteesta sisäisistä siirroista. Aika pettymys tämä on suoraan sanoen. Tai ehkä voisi sanoa suorastaan, että se on aika masentavaa nähdä, mikä tilanne on, mihin on sitouduttu, ja oikeastaan herra ministeri mainitsitekin, että parlamentti toimi nopeasti tässä. Kyllä me hoidimme kyllä kotiläksymme muutamassa päivässä, kun neuvosto ei ollut käynnistänytkään. Eli teillä on kyllä vielä tässä matkaa edessä oppia tekemään yhteistyötä, kun itse niin tärkeänä sitä pidätte. Kysyisinkin, miten aiotte saatte jäsenvaltiot sellaisen tilanteeseen, että ne myös sitoutuvat yhteistyöhön? siihen, että kantavat kortensa kekoon reilulla tavalla, että ruvetaan näkemään todellista toimintaa sisäisen siirron järjestelmässä. Toiseksi niin kutsutusta uudesta Dublin-ehdotuksesta juuri ennen vuoden päättymistä. Meidän neuvottelutiimimme esitti epävirallisesti, että noudettaisiin minimilähtökohta, kun on kyse yksimatkust liikkuvista alaikäisistä. Eli siinä olisi komission ehdotus taustalla ja tuomioistuimen tuomio, joka liittyy nimenomaan yksin matkustavia alaikäisiä. Valitettavasti se ei saanut tuulta purjeisiin osaneuvoston kokouksessa. Siksi halusin tietää, mitä te puheenjohtajavaltiona aiotte viedä tätä eteenpäin, tätä sinällään mie pientä, mutta aika tärkeää asiaa. Tällaista keskustelua ei voi käydä, me mainitse myös perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta EU-ssa. Ei pelkästään siitä syystä, että aina sen otamme esille, vaan siitä syystä, että me puhumme perusarvoistamme, joihin Euroopan unionimme perustuu. Arvot ovat nyt uhan alla monessa jäsenvaltiossa. Voisin mainita Unkarin taas kerran ja haluaisin mainita myös Puolan, mutta me olemme nähneet vastaavaa huolestuttavaa suuntausta monissa jäsenvaltioissa. Eli onko puheenjohtajavaltio Alankomaat miettinyt jotain erityisiä aloitteita tällä saralla, että vihdoinkin Euroopassa nähtäisiin neuvoston etääntyvän siitä hyvin mukavuuden haluisuudesta, poliittisesta vaikenemisesta omassa pienessä nurkassaan, jossa olette aika pitkään jo olleetkin. Se ei oikeastaan palvele ketään, paitsi niitä, jotka nyt vievät pohjaa nimenomaan perusarvoltamme ja periaatteeltamme ja oikeuksiltamme. Olisi mielenkiintoista nyt nähdä, jos vihdoinkin tulisi sellainen puheenjohtajavaltio, joka liikahtaisi tässä. Se on tärkeää. Thank you and for... Kiitos. Kovasti sitten Guesta herra de Jong. Kiitos puheenjohtaja. Haluan käyttää tilaisuutta ja puhua hollantia. Totta kai minä toivotan kummallekin ministerille menestystä puheenjohtajakauden aikana ja olisin iloinen, jos näissä kriittisissä aiheissa, joihin liittyy kriisiä, saataisiin aikaan hyviä tuloksia. Se olisi kaikkien etujen mukaista. Halusin lisätä vielä jotakin. Puheenjohtajavaltio on aika pragmaattinen. Tavataan, pyritään kehittelemään erilaisia näkemyksiä, mutta ei välttämättä päästä kovin pitkälle. Ja tässä välttämättä ajatella kompromisseja, mutta Alankomaat on perinteisesti, että se on ollut tukemassa ihmisoikeuksia ja ihmiskauppien tulisi olla nimenomaan johtotähtänä tällä kaudella. Puola täällä juuri mainittiin. Ja täällä on puhuttu myöskin oikeusvaltion periaatteen merkityksestä. Tuomareiden nimittäminen on hyvin tärkeä asia. Minusta on aika vähäistä se, jos todetaan, että pitäisi käydä yleisten asioiden neuvostossa vuoropuhelua muiden ministerien kanssa. Jos minä olisin ministeri van der Störin asemassa minä ottaisin suoraan yhteyttä puolalaiseen kollegaan ja sanoisin hänelle, että oikeusperiaatteen periaate on keskeinen periaate tämän käynnistyneen puolivuotiskauden aikana. Teidän täytyy toimia aktiivisesti. Oikeusapu, sekin on tärkeä asia, sinne pitää päästä eteenpäin. Se sopii kuitenkin tähän tällaiseen johtolinjaan. On tärkeää kunnioittaa ihmisoikeuksia ja panna ne asianmukaisesti toimeen. Haluaisin mielelläni harjoittaa yhteistyötä Alankomaiden kanssa puheenjohtajavaltion ja olen varma siitä, että voimme päästä eteenpäin, koska edessämme on vielä paljon työtä. Sitten pakolaiskysymyksestä. Meillä on tilanne se, että haluaisimme löytää pitkä, pitkä tähtäyksen ratkaisuja, mutta meidän on lähdettävä liikkeelle siitä, mitä nyt on edessämme – ja tällä hetkellä tilanne on hyvin sekava ja eniten tästä kärsivät itse pakolaiset. Siis ne ihmiset, joita ei oteta hyvin vastaan, joilla ei ole mitään näkymiä siitä, että heidän turvapaikkahakemuksensa käsiteltäisiin nopeasti. Ja jos ei kuule mitään muuta kuin sen, että näitä vastaanottokeskuksia, niiden osalta täytyisi päästä asiassa eteenpäin ja parantaa tilannetta vastaanottavilla alueilla. Ne ovat kaikki asioita, koska ovat pitkän tähtäyksen kysymyksiä. Tämä ei ole nopeasti aikaansaatavissa. Ei ole olemassa mitään hyväksyttäviä olosuhteita. Minä pitää Euroopan sisällä löytää hyviä ratkaisuja. Ja se merkitsee todellista sitoutumista. Minulla on konkreettinen kysymys, jonka haluaisin ottaa esille. Nimittäin Kaleen kysymys ja Kaleen ja Dynkerkin asema siellä istuu satoja ihmisiä kertakaisesti liejussa. Tieliikenne Englantiin käy yhä vaikeammaksi. Tämä ei ole pelkästään eurooppalainen ongelma, vaan myöskin alueellinen ongelma. Tästä kärsivät myös Belgia ja Alankomaat. Alankomaiden hallituskin on huolissaan tilanteesta. Mihin konkreettisiin aloitteisiin tässä ryhdytään, jotta pakotettaisiin Ranska reagoimaan, että se ei jättäisi asiaa huomiotta, että nämä ihmiset voisivat tehdä turvapaikkahakemuksen Ranskassa ja sitten päättää, haluatko he turvapaikkaa vai haluatko he palata lähtömaahansa. Rovas Kiitos. Minäkin haluan toivottaa ministerit tervetulleeksi ja lähtisin liikkeelle käsittelemällä perustuslaki tuomioistuinta. Ymmärsin, että tässä on nyt hieman vastentahtoisuutta. Haluaisimme lisää tehokkuutta tuskilta. Äh, vaarana nyt on jonkinlainen johtajuuskriisi. Puolan tilanne esimerkiksi on sellainen, että neuvoston täytyy tarjota jonkinlaiset takeet sille, että äh, demokratian vastaisiin toimiin puututaan. Alankomaiden hallitus esitti ajatuksen oikeastaan jo ennen kuin kausi käynnistyi, että rajoitettaisiin mahdollisuuksia liikkua niiden osalta, jotka sarnaavat vihapuhetta. Rajoitettaisiin siis liikkumismahdollisuuksia niiden henkilöiden osalta, jotka kannustavat väkivaltaan. Yhdistyneessä kuningas kunnassa esimerkiksi on tällaisia henkilöitä, sarnaavatko he sitten viha vai eivät? Mikä on Alankomaiden kanta puheenjohtajavaltiona tähän kysymykseen? Saksassa tuomarit ja myös Alankomaiden tuomarit ovat sanoneet, että epäillyt eurooppalaisen pidätysmääräyksen pohjalta toimitetaan hyvin nopeasti Unkariin. Kyseessä taitaa olla artikla 3 ihmisoikeussopimuksessa, joka aivan erityisesti mainitsee epäinhimillisen kohtelun. Eikö nyt tätä eurooppalaista pidätysmääräystä tulisi tarkistaa sillä tavalla, että voidaan todella valvoa, että suojellaan myös epäiltyjä ja epäilyt saisivat oikeusapua ja oikeusoppinen apua. No sitten kyberturvallisuudesta. Reagoitteko tässä sisäisen turvallisuuden määritelmän kautta? Te olette maininneet, että turvallisuus on yksi prioriteetti, mutta sitten kun meillä ei kuitenkaan ole eurooppalaista määritelmää siitä, mitä sisäinen turvallisuus varsinaisesti tarkoittaa, meihin kohdistuu rajat ylittäviä vaaroja ja kun tällaista määritelmää meillä ei ole, niin haluaisin tietää, aiotteko te pyrkiä yhteiseen määritelmään. No sitten maahanmuutto ja pakolaiskysymykset. Kuulin televisio-ohjelmasta pääministeri Rytten kommentit siitä, että pakolais niiden osalta pitäisi päästä nolla lukuihin. Ja tähän kysymykseen liittyvät myös turttueet. Onko todellakin Alankomaiden tavoitteena päästä äh, nolla määrin tulijoiden osalta? Ja sitten nyt puhutaan kolmesta miljardista maksuina Turkille, mutta mitä ne ei ole vielä äh, maksettu konkreettisesti. Tarkoitus kuitenkin on tämä, tämä ihmisvirta pysäyttää. Kuka tässä oikein tekee ja mitä? No sitten nämä sisäiset siirrot Kreikasta ja Italiasta. Nyt puolitoista kuukautta on sanottu, että sata ensimmäistä kandidaattia 1500 tulisi Alankomaihin ottaa vastaan. Eli sata ensimmäistä siis siirrettäisiin, mutta mitä ne ei ole kuitenkaan tapahtunut. Haluaisin tietää, Eikö nyt tässä pitäisi käsitellä myös näitä järjestelykeskuskysymyksiä, jotta todella voidaan tilanteeseen tarttua? Kaikkien on toimittava. Kyse ei ole siitä, että vain puhutaan lämpimikseen. Aikooko Alankomaat puheenjohtajavaltiona tehdä todella käytännönläheisiä käytännön ehdotuksia, jotta saamme todellisia siirtoja aikaiseksi vielä tällä kaudella. Luxemburgin kaudella joitakin kymmeniä yksilöitä siirrettiin. Olisi hyvä, että tässä päästäisiin hieman merkittävämpiin lukuihin. No sitten rajavalvonta. Voisitteko hieman kertoa lisää Alankomaiden suunnitelmasta, jonkinlaista mini-Schengenistä? Olen Alankomaiden televisiosta kuullut pääministeri Ruden suulla, että työ tällä alalla tiivistyy aivan kohta päätän puheenvuoroni puheenjohtaja, jos me emme saisi ihmisvirtoja pienemään, pienenemään, niin sitten Alankomaat ryhtyisivät yksipuolisiin toimiin. Tämän kuulin televisiosta pääministerin suusta. Rova Ferrara, EFFT. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää, ministerit. Paitsi, että on saatu yksittäisiä lainsäädäntöehdotuksia, niissä varmasti täytyy vielä jatkaa työtä tiiviisti. Meidän täytyy pohdiskella laajemmin myös ylipäätään jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Se on kaiken ytimenä. Ja mitä tässä nyt sanon, vaikuttaa itsestään selvältä. Niin itsestään selvältä, että se on menettänyt merkityksensä. Kun ajatellaan todellista yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken, niin ei vaikuta olevan halukkuutta tehdä yhteistyötä, vaikka välin on olemassa. Ei ole mitään direktiiviä ja asetusta, joita voitaisiin käyttää ikään kuin ratkaisuna ongelmana. Jos ei kerran ole sitten halukkuutta tehdä yhteistyötä sen hyväksi yksittäisissä jäsenvaltioissa. Ja siksi otan tässä esille sen, mikä nyt on nähty viime aikoina suurelta osin, kun ajatellaan eri säädöksiä, mitä Euroopan parlamentti on hyväksynyt, ajatellen yhteisön tasoa, niin se menee sitten neuvostoon ja sinne ja jumiin sinne kokouksesta toiseen ilman, että se toteutuu ollenkaan. Se on nähty myös, ajatellen Pariisin tapahtumiakin, tiedonvaihdon osalta. Selvästi on sovittu tiedonvaihdosta, mutta ei se vain toiminut. Jälleen kerran se osoittaa, että ei ole halukkuutta tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Tämä koskee terrorismin torjuntaa, kuten korostitte tekin, mutta yhtä lailla se ylipäätään koskee korruption ja rikollisuuden torjuntaa. Varmasti tässä on paljon parantamisen varaa, mutta ensimmäinen askel on se, että on yhteistyö halua. Kuinka paljon voidaan ajatella yhteisön tasolla ja sitten kuinka paljon on hallitusten kesken valmiita tekemään. Me voimme keskustella vaikka tuhansista ehdotuksista lainsäädännössä, mutta kuitenkin kaikki menee valuut hukkaan, jos oli yhteistyötä. Me olemme puhuneet ja vastaanottojärjestelmistä, mutta ei sitä voi oikein sellaiseksi kutsua nykyhetkellä. Se on jälleen kerran romahtamisen partaalla, kun ei ole jälleen osoitettu yhteistyöhalua tai solidaarisuutta. Sisäisten siirron järjestelmä on romahtanut, luvut ovat naurettavia. Me on, nyt ehkä niitä on päivitetty, mutta ehkä niitä oli noin 500 vain 60 000 siirretty, eli ei todellakaan tässäkään olla eteenpäin päästy. Te totesitte, ministeri, että täytyy olla tiukempi, kun ajatellaan laittomia tulijoita ja palauttaa, mutta miten kysyn? Mitä me voimme antaa jäsenvaltiolle apua palautusta auttaaksemme? Miten voidaan toteuttaa palauttamiset, perusoikeudet taaten? Miten voidaan palautukset toteuttaa kahden keskisiin sopimuksiin. No hyvä, hyvä, palautetaan, mutta haluaisin ymmärtää ihan käytännössä, miten se toteutetaan. Ja vielä Schengenistä. Siitä täytyy keskustella, se ei toimi. Mutta mitä se tarkoittaa, että keskustellaan Schengenistä? Meillä on vapaa liikkuvuus, vai onko sitä? Vai onko meillä mini-Schengen ikään kuin puolikas? sanokaapa selkeästi, halutaanko mini ja mitä se sitten tarkoittaa, mitkä ovat seuraukset, kuka sitä päättää, miten se toteutetaan, tai sitten toistan joko meillä on vapaata liikkuvuutta tai sitten ei ole. Jos sitten päätetään, että keskustellaan Schengenistä tai kyseenalaistetaan, vaikka se on yksi pilareistamme, niin olisikin hyvä arvioida, mikä sillä sitten on ylipäätään vaikutus EUlla. Sitten perusoikeudet ja oikeusvaltion periaatteen Tukemina olen siitä samaa mieltä. Minä olen esittelijänä tässä aiheessa 2013-2014 vuosilta. Ja minä olen huomannut, miten paljon on ollut vaikeuksia puhua ja löytää yhteisymmärrystä mahdollisimman laajalla rintamalla siitä, miten voidaan maakohtaista valvontaa harjoittaa. Siksi kysynkin, mitä aloitteita aiotte tehdä sen takaamiseksi, että saadaan kunnon tietoa ja näkemystä perusoikeuksien toteuttamisesta yksittäisistä jäsenvaltioista. Ja näin voidaan sitten ymmärtää, miten puuttua tai puuttuako yksittäisten jäsenvaltiotilanteeseen myös ennaltaehkäistäen. Se on tärkeintä, että voidaan ennaltaehkäistä perusoikeuksien rikkomiksia. Näin ei ole tähän asti tehty. Okay, and finally... Ja sitten lopuksi koordinaattorista kansanpuolue. Grazie, grazie Claude. kollegi billi Kiitos Claude. Minä haluaisin kollegoni tavoin kiittää esityksestä, jonka kuulimme, joka koski Alankomainen puheenjohtaja kautta Maltalle. Ja minulle on tärkeää se, että minä Maltan kansalaisena, Maltahan osa tätä kolmen maan puheenjohtajaryhmää, että voimme harjoittaa yhteistyötä Alankomainen puheenjohtajavaltion kanssa, koska tämä on hyvin tärkeää meille. Me jatkamme työtä, joka käynnistyi viime vaalien myötä, ja siis viime vuonna. Me teemme työtä mietinnön kanssa, joka koskee maahanmuuttoa. Teen tässä yhteistyötä kollegani Rova Kengen kanssa. Ja kaikki nämä kysymykset, jotka te mainitsitte, otetaan esille myös mietinnössä, joka esitellään ensi maanantaina illalla Strasburgissa. Haluaisin ottaa esille terätä tärkeitä asioita, nimittäin sen tosiasian myöntämisen ja tunnustamisen, että jos me puhumme Dublinin säädöksistä, silloin me täytyy puhua siitä, mikä on mennyt vikaan Akissa maahanmuuton osalta. Sanoisin, että olisi tärkeää, että Alankomaat puheenjohtajana olisi mukana keskustelemassa solidaarisuudesta ja sisäistä siirroista, mutta täytyy kuitenkin todeta, että mitään vielä ei ole kovinkaan paljon tapahtunut. Ja jos me todellakin haluamme puuttua siihen, äh, siitä, miten suhteettoman suuri vastuu on joillakin jäsenvaltioilla, meidän täytyy käydä keskustelua puheenjohtajavaltion kanssa. Meidän täytyy tunnustaa se, että emme ole onnistuneet pääsemään eteenpäin asiassa. Ryhmänä, kansanpuolen ryhmänä, me haluaisimme pitää kiinni siitä, että eurooppalaisia Euroopassa turvapaikkaoikeutta pannaan toimeen. Haluamme painostaa niitä maita, jotka ovat ole panneet täysin toimeen kaikkia yksityiskohtia, jotka sisältyvät direktiiviin ja äh, asianmukaisiin asetuksiin. Ja haluaisin, että painetta tulisi lisää ja myöskin jäsenvaltion tulisi painostaa enemmän niitä jäsenvaltioita, joiden täytyy panna toimeen nämä yksityiskohdat. Tällä tavoin äh, vaaditut äh, standardit, että niitä kunnioitettaisiin kaikkialla, samoin kuin sovellettavaa lainsäädäntöä. Mitä tulee sitten rajan valvontaan? Meille kansanpuolueelle on tilanne se, että olemme pitäneet hyvänä esitystä Euroopan komissiosta ja haluaisimme jatkaa työtä sen parissa seuraavien kuuden kuukauden aikana. Kiitos. Ministerit, pyytäisivät alustavia kommentteja koordinaattoreiden kysymyksiä. Täällä on vielä 13 muuta jäsentä tulossa. Älkää käyttäkö ihan kaikkia tähän, mutta jotain alustavaa varmasti voitte sanoa. Täällä on myös muita kollegoja, jotka työstävät tiettyjä aiheita, niin voivat niistä puhua. Mutta viisi, kuusi minuuttia kumpainenkin. Van der Stört. Chair. And, uh, let me say... Kiitos puheenjohtaja. Sallikaa minun todeta, että minulle on todella suuri ilo olla täällä, voida käydä keskustelua teidän kanssanne tärkeistä kysymyksistä, jotka arvon jäsenet ovat ottaneet esille. Aluksi terrorismista. Puheenjohtajavaltio tulee keskittymään operatiivisten toimien toimeenpanemiseen, josta hyväksi, jotka liittyvät uuteen EUn sisäisen turvallisuuden strategiaan. Tulemme korostamaan ennen kaikkea vahvistettua tiedonvaihtoa, niin kuin monet teistäkin jo täällä mainitsivat. Eräs asia, josta tullaan keskustelemaan epävirallisessa neuvoston kokouksessa, jossa siis tullaan keskustelemaan nimenomaan siitä, miten voimme varmistaa sen, että tiedon jakamista tapahtuu. Ja toiseksi tietysti tulemme keskittymään lainsäädännön toimenpanoon, josta jo on sovittu ennen kaikkea matkustajatietolistoihin. Ja neuvosto tietysti pyrkii etsimään tasapainoa eh, sille, että pyritään suojelemaan tulaisuutta eh, ja sitten takaamaan yksityiset, yksityisoikeudet. Täällä puh, herra Kökko puhui hyvin kauniisti äh, on ajattelen odotuksia, joita hänellä on alankomainen puheenjohtajakauteen ja miten hän näkee tämän kolmen puheenjohtajan ryhmän. Haluan kiittää näistä kommenteista. Hän kysyi minulta siitä, Council, Commission and European Parliament have done a lot. Äh, radikalisoitumisesta ja sekä neuvostokomissio että parlamentti ovat tehneet paljon radikalisoitumiskysymyksissä. Meillä on Euroopan Interpolin yhteydessä internetin sorva yksikkö, joka on ollut hyvin menestyksekäs ja käyttää kokemuksia hyväkseen, jotka ovat peräisin yhdistyneessä kuningaskunnasta brittikollegoilta. Mitä tulee radikalisoitumiseen, neuvosto havaitsee, että se on sellainen alue, jossa täytyisi jakaa parhaita käytänteitä, mitä tulee sekä vihapuheeseen että myöskin vihan levittämiseen. Ja meillä on korkeatason kokous eh, helmikuun alussa, jossa eh, käsittelemään nimenomaan eh, radikalisoitumisen torjumista ja ekstremismin ja ajattelun torjumista. Ja näitä asioita tullaan käsittelemään sielläkin. Edustaja Tiini kysyi myös tästä vihapuheesta ja olemme puhuneet siitä neuvostossa ja päätimme kahdesta asiasta. Ensinnäkin, että jatkamme parhainen käytänteiden jakamista ja että pidämme kahdenvälisesti yhteyttä, mitä tulee erityisiin henkilöihin, joiden katsomme olevan tällaisia is... ihan saarnaajia. Ja tämä on olennaisen tärkeää ajatellen äh, muita asioita, jotka mainitsin, jotka liittyvät tähän internettiä seuraavaan yksikköön ja terrorismin torjuntayksikköön Europolissa. Edustaja Wikström kysyi oikeusvaltiosta ja samantyyppisiä kysymyksiä esitti myöskin edustaja De Jong ja edustaja Sargentini. Äskettäinen kehitys Puolassa ajatellen perustuslakituomioistuimintaa ja yleensä nyt toiminta on e- herättänyt kysymyksiä liittyvää, että oikeusvaltion neuvosto haluaa korostaa sitä, että on tärkeää, että EUn perusarvoja kunnioitetaan kaikkialla unionissa ja siksi seuraamme hyvin tarkkaan komission ja Puolan parlamentin ja hallituksen välisiä yhteyksiä. Ensi keskiviikkona tästä asiasta tullaan keskustelemaan komission kollegion kokouksessa. Me emme tiedä tämän tulosta vielä, mutta nämä tulokset yhteyksistä Euroopan neuvoston ja Puolan hallituksen välillä ovat hyvin tärkeitä. Kaikkia Venetsian komitealla voi olla hyvin tärkeä rooli tässä. 19 joulu, tammikuuta teidän parlamenttinne aikoo keskustella asiasta täysistunnossa, mikä myöskin korostaa sitä, miten tärkeästä asiasta on kysymys. Paikalla tulemaan myöskin puheenjohtaja valtion edustajana ulkoministerimme. Tärkeää on, että tulen totta kai myöskin minä pitämään yhteyttä puolaisen kollegaani monissa asioissa neuvoston puheenjohtajana, ennen kaikkea myös sellaisissa kysymyksissä, jotka liittyvät mahdollisiin huolenaiheisiin, jotka koskevat oikeusvaltion periaatetta. Edustaja Sipel kysyi kyberrikollisuudesta. Ensimmäinen kysymyksenne oli, onko meillä yhteistä kyberrikollisuuden määritelmää. Jos meillä olisi, meillä olisimme varmasti tiedottaneet sitä, jos sellainen määritelmä olisi olemassa ylipäätään. Sillä kaikkihan varmasti tietävät, mikä on kyberrikollisuutta, mikä tuntuu siltä, mutta on olemassa tiettyjä reuna-alueita tässä määritelmässä, jotka menevät päällekkäin muiden ilmiöiden kanssa. Mutta olennaista on että myös Kelankuvainen puheenjohtajakauden aikana käsitellään sitä, että kyberrikollisuus on uusi haaste. Rouva eh, Sipel otti hyvin esimerkille tämän pankkiryöstökysymyksen. Siinä on eh, selvää se, kuka syyttäjä nostaa syytteen tällaista, kanteen tällaista rikollista vastaan. Mutta jos rikollinen on Saksassa ja, ja uhri on Kreikassa, silloin tulee ongelmia, jotka liittyvät oikeudenkäyttöön ja tämä on yksi kysymys, jota Alankomaat puheenjohtajavaltiona haluaisi viedä eteenpäin eh, tulevien kuukauden, kuuden kuukauden aikana. Kysyitte myös rahoituksellista tuesta, mitä me puuttua tähän. Tästä tullaan käymään keskustelua komissionistysten pohjalta. Neuvosto on täysin tietoinen siitä, että tätä asiaa täytyy tarkastella laajalti, hyvin laajasti katsottuna, sillä emme halua, että terroristijärjestöt ylipäätään saavat minkäänlaista rahoitusta. Herra de Jong vahvisti, haluan kiittää siitä, vahvisti sen, että hänkin on halukas harjoittamaan yhteistyötä niin, että saadaan aika hyvää näkemystä vaihtoa oikeusapusta. Minusta voidaan sanoa, että neuvosto pitää hyvänä tätä vahvistusta ja odotan mielenkiinnolla tulevia tapaamisiamme. Rova Sargentini kysyi Unkarista ja unkarilaisten tuomioistuimen äh, päätöksistä, alankomaisen tuomioistuimen päätöksistä. Alankomaiset äh, tuomarit ovat päättäneet lykätä äh, rikollisten välittämistä luovuttamisen Unkarille ja odotetaan tässä asiassa Euroopan tuomioistuimen ratkaisua. Mekin Tulemme tästä keskustelemaan totta kai, jos on vielä tarpeen, ja otamme huomioon myöskin Euroopan pidätysmääräyksen kaikin tavoin. Roa Ferrara kysyi terrorismin torjunnasta ja tiedon vaihdosta. Minulla on se näkemys, että kun on ollut neuvoston jäsen viime vuoden aikana – on se, että kaikki jäsenvaltiot hyvin voimakkaasti ovat vakuuttuneita tiedonvaihdon merkityksestä epävirallisessa ministerikokouksessa. Tulemme keskittymään siihen, miten voidaan parantaa tiedonvaihtoa. ajatellen tuliaseita ja räjähdysaineita ja tulemme myöskin katsomaan, miten paikallinen lähestymistapa voi olla osa Euroopan laajuista terrorismin torjuntaa strategiaa ja neuvosto uskoo, että yhteistyö on olennainen avainelementti menestyksekkäässä toiminnassa järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi, ja Alankomaat puheenjohtajavaltiona on hyvin tietoinen tästä. Ja herra puheenjohtaja, uskoakseni tässä vastasinkin kaikkiin kysymyksiin. Lisää on kyllä tulossa. Seuraavalla kierroksella kiitos ministeri. Herra Dijkhoff, tiedän, että tässä tuli jo paljon kysymyksiä maahanmuutosta, ehkä 5-6 minuuttia niihin liittyen. Ja koordinaattorille. Okei. Okay. En sorru siihen houkutuksen, että ensin otetaan helpot kysymykset ja sitten 5 ja 6 minuuttia menee siihen. No moni jäsen täällä otti esille kysymyksen joka liittyy esimerkiksi sisäisiin siirtoihin, mitä on saatu aikaan ja mitä ei. Mielestäni ainakin voidaan sanoa, että jos katsoo toteutunut jo lukuja, en puolustele millään tavalla tätä, mutta tähän asti, kun mietti mistä on sovittu, niin että sisäinen siirto ei ole edes mahdollista, niin nyt se on kuitenkin. Se oli ajatus siitä, että meillä on vastaanottoa, rekisteröintiä, nyt tätä ollaan vasta rakentamassa – järjestelykeskukset täytyy perustaa ja niiden täytyy olla kykeneviä rekisteröimään ihmisiä niin, että saadaan sormenjäljet järjestelmänkaan käytössä. Siinä vaiheessa ei ole vielä. Ja sitten siis jos ajatellaan sisäisiä siirtoja ja pakolaisten analyysiä, ihmisten analyysiä yksittäin, jos, ja kun arvioidaan hakemuksia, ensinnäkin kuuluvatko 75 prosenttiin, eli niihin, jotka saavat turvapaikan jossain jäsenvaltiossa, ja sitten katsotaan, onko sukulaisia, mitä mahdollisuuksia heillä on, onko järkevää, onko takeita, onko lupaa tarjolla, onko jotain järkevää keinoa sisäisesti siirtää nämä. Nyt meillä on rakenteet kunnossa, ja kun sanoin, että ei voida tietenkään odotella ennen kuin tämä on valmiina, ennen kuin voidaan ruveta sisäisiä siirtoja tekemään, niin me olemme myös testaamassa järjestelmää, että se olisi parempi jatkossa. Jos ajatellaan alkumaiden kantaa, niin meillä oli kaksi kiintiöä Italiaa ja Kreikkaa varten, ja loppuviikkoon mennessä ensimmäiset ovat jo tulossa ja siirretään. Tämä on nyt osoittanut myös, että teoriassa prosessi ei ole vielä oikein toteuttamiskelpoinen. Ei pitäisi kyllä odotella tietenkään. Isävaltiot eivät voi sanoa, että odotellaan, että kaikki järjestelykeskukset toimivat täysimittaisesti, kuten on sovittu, ennen kuin ruvetaan siirtämään ihmisiä. Mutta tässä liikutaan kahteella raiteella. Nimittäin toisaalta ei tämä myöskään tarkoita, että kaikki ovat juuttuneita maahantulomaihin. Meillähän oli sellainen järjestelmä aiemmin, että yhteen maahan tullaan, ja rekisteröidäänkö tai ei, useampia ei, sitten he siirtyvät, itse siirtävät itseänsä. Nyt täytyy tämä järjestäytyneisesti hoitaa. Ei se tarkoita kuitenkaan, että ihmiset ovat nyt juuttuneet tässä vaiheessa. Pikkuhiljaa edetään. Minäkin olen turhautunut tahtiin, kuten moni muukin, mutta eh, kun ajattelen aikaa ennen kuin joulukuussa kävin Kreikan saarella, niin tajuan, että ei se helppo tehtävä ole Ymmärrän hyvin, että joku sanoo, että ei vielä olla saatu riittävästi aikaan, mutta en kyllä nyt voi väittää myöskään, että ei mitään ole saatu aikaan. Kun joskus lähdetään ihan tyhjältä pöydältä, jollakin saarilla aloitetaan ihan tyhjästä, että saadaan sellainen vastaanottojärjestelmä, joka toimii kunnolla. Joskus on ihan helppoa täältä sanoa, että miksi ette ota sormenjälkiä ja pane tietokonejärjestelmään. No kun sen johtuu siitä, että saarilla on saavutettu jo taso tietokoneessa, jota ei voi ylittää. Ja tavallaan tässä on paljon jo menetetty. Eli täytyy vähän monivireisempi kuva saada tilanteesta. Ei vain todeta, että hyvin on pärjätty, että ihmeitä on saatu aikaan. Totta kai meidän olisi pääs, pitänyt päästä pidemmälle kun neuvoston olisi pitänyt aikaisemmin hyväksyä ehdotus ja olisimme saaneet enemmän aikaa. Sitten sarjakysymyksiä liittyen Schengenin jatkoon. Tää, näihin hyvin tunnettuihin ajatuksiin, en niin niinkään ehdotuksiin sanoisi, tulevasta mini-Schengenistä, ehkä siinä olisi muun muassa alankomaat mukana. Ei se ole mikään ehdotus eikä tavoite. Tavoitteena on, että Schengen sujuu mahdollisimman hyvin. Ei se ole mikään suunnitelma A, B eikä Ckään. Ei tässä kyseenalaiseta Schengeniäkään poliittisin päätöksiin jäsenvaltioissa. Keväällä 2015 jo analyysi osoitti, että jos ei ratkaisuja löydy kaikkien voimin, kaikissa jäsenvaltioissa, siis jäsenvaltiossa Schengenin alueella, niin koko sopimus joutuu vaaraan. Se oli analyysi, ei mikään haluu päinvastoin. Kun tahti ei ollut riittävän kovaa, niin siitä ei tullut mikään uhkaa, eikä nyt mikään lupauskaan. Oli ennustamista enemmänkin, ettei se ole mikään vitsi, että jos taakka ei jaeta yhdessä, ihmisiä pääsee läpi, pääsevät vain kouralliseen maata maita, joissa kaikki tehdään, niin rajajon nostaminen ei mitään ratkaise. Jos haluaa verukkeen, niin kyllä se olisi aikaisemminkin löytynyt. Maat eivät ole kovin halukkaita niitä toteuttamaan, eivät siitä syystä, että kauheasti tykkäisivät siitä, vaan kun ei ole muita vaihtoehtoja. Jos ajatellaan varasuunnitelmia, niin ihan loogista, että mietitään myös, että halutaan kyllä 28 kesken jakaa taakkaa, haluamme rajata virtaa tekemällä yhteistyötä aluemaiden kanssa. Se on tavallaan A-suunnitelma minun mielestäni ja siitä on eri versioita. Mutta ei se ole itsestään selvää, että sopimus tästä saadaan. Ja siksi monet maat ovat ruvenneet ajattelemaan, mitä muita vaihtoehtoja on. ja sano, että se on suunnitelma A, B ja C. Toivottavasti ei siihen koskaan jouduta tarttumaan. Ei se ole mikään ehdotus, enemmänkin varasuunnitelmaa, emme sitä vie eteenpäin, koska me pidämme muita parempina mahdollisuuksina. Mutta jos ei muita ratkaisuja löydy, niin enpä usko, että jäsenvaltiot vain toteavat, että no, aata kun ei ollut, niin nyt ei tehdä mitään. Ei sekään ole realistista. Se on estettävää. Sikäli ehkä saa paremman käsityksen myös siitä, missä yhteydessä siitä keskusteltiin, eikä esitetty ehdotuksena No, se nyt tuli julkisyksi. Ministeri, me haluamme kyllä enemmänkin tästä kuulla, totta puhuen. Täällä on luettelo kollegoja, jotka puhuvat enemmän maahanmuutosta ja Schengenistäkin. Kuulempa heitä. Ehkä heillä on jotain kysyttävääkin siitä, mitä totesitte, niin että tämä pysyy vireessä, että kaikki pääsevät ääneen. Tiedän, että te joudutte lähtemäänkin tässä jossain vaiheessa varttia vaille. Eli kollegat ensin ja sitten saatte vähän enemmän aikaa näissä kysymyksissä. Herra Booni, kollegat pyydän, auttakaapa minua, älkääkä käyttäkö kahta minuuttia enempää. Puheenjohtaja, käytän puolan kieltä. Arvoisat ministerit, haluaisin kiittää teitä alustuksistanne, kun esittelitte Alankomaiden prioriteetteja. Rajojen turvaaminen, sisäiset siirrot, uuden teknologian käyttö, myös rajojen valvonnassa ja Schengenin säilyttäminen ja uusi terrorismin vastainen direktiivi, parempi tiedonvaihto, nämä ovat keskeisiä toimia. Paljon kuukausia on jo haaskattu Tämä todella vaatii parempaa yhteistyötä, josta nyt on puutetta. Niin ikään oikeusvaltion periaatteet ovat nousseet esille. Minä olen itse Puolasta. Haluan kiittää ministeri eh, Steria hänen tyynistä kommenteistaan ja totesitte, että neuvosto käsittelee kysymystä. Emme voi jättää tapahtunutta huomiota. Perusoikeudet eh, oikeusvaltion periaatteet ja tämä tapaus, joka liittyy perustuslaki- ja tuomioistuimen nimityksiin, on vaarantanut kehityksen ja odotamme myös keskustelua Venetsian komiteassa. Myös muita sääntöjä on rikottu Puolassa, esimerkiksi virkamiesten riippumattomuuden osalta. Vaikkakin Puolassa vastalauseitakin on esitetty, niin tästä huolimatta lähestulkoon poliisilaki on siellä hyväksytty. Se liittyy tietosuojaan, yksityisyyden suojaan. Ei ole esimerkiksi minkäänlaista listausta vakavista rikoksista, joihin tämä sääntely liittyisi ihmisiä voidaan esimerkiksi jäljittää verkossa. Jollei hallitus vedä tätä ehdotusta pois, niin todellakin tilanne on surullinen. Haluan kiittää kollegoita, jotka esittivät kysymyksiä tästä kysymyksestä. Kiitos. Kinnitsi. Pitääpä kiinni kahdesta minuutista, kollega. Grazie, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tuota tervetulleeksi ministerit, kiittää heitä. Kiitos myös teidän ohjelmastanne, jota esittelitte. Erityisesti kiittäisin ministeri van der Störiä liittyen ehdotukseen yksin matkustaviin alaikäisiin. Se on osoitu siitä, että se on hyvää yhteistyötä tehty esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa ja Luxemburg puheenjohtajavaltio myös oli sitoutunut siihen, jotta sopimus saatiin aikaan. Siksi arvostan kovasti tätä ja rohkaisen myös nyt teitä puheenjohtajavaltiona, että sopimus saataisiin aikaan myös oikeusapudirektiivin kohdalla. Sitähän vetää De Jong. Ja myös tämä liittyy etenemissuunnitelmaan koske menettelytakeita. No mitä tulee näihin aiheisiin, joita on tullut esille, niin ihan muutama lyhyt kommentti ensinnäkin liittyen terrorismiin. Terrorismista en kuullut paljon puhuttavan, mutta on aika tärkeää myös miettiä ennaltaehkäisyä, ajatellen myös radikalisoitumista, kunnollista kotouttamista, kouluttamista, opetusta. Tämä kaikki on erittäin tärkeää. Myös mitä vankilossa tehdään työtä. Ja sitten vielä yksi näkökulma, joka liittyy torjuntaan liittyen laittomaan toimintaan, ajatellen rahoitusta terrorismin taustalla. Totta kai tarvitaan konkreettisia toimia, myös ajatellaan asekaupan kohdalla. Myös laajemmin, kun ajatellaan järjestäytynyttä rikollisuutta, niin varmasti on aika paljon tehtävää. Myös ajatellaan Euroopan unionin talousen etujen suojaamista, on tullut esille, että siellä usein tuetaan terrorismia ja siellä on paljon myös taustalla maahanmuuttokysymyksiä. Siksi minä uskon, että tässä on paljon vielä työsarkaa. Ja tässä olivat minun ajatukseni, joita ehkä olisi hyvä pitää mielessä teidän kaudellanne. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Rova Interfeld. Yes, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Niin, herra Dijkhoff, minulle on suuri ilo nähdä teidät täällä. Minä toivon, että tulen tapaamaan useammankin kerran sorvien kuuden aikana. Aion olla lyhyt sananen. Minulla on muutama kysymys. Ensinnäkin pakolaiskysymyksistä. Minä kuulen usein aivan liian paljon sanoja. Pakolais, kysymys on suuri ja mutkikas, mutta ei mitään sellaista, mitä ei voitaisi hallita. Se, että se on nyt jotenkin jäänyt, tullut hallitsemattomaksi ja se on jotakin sellaista, mistä hallitukset eivät ole kiinnostuneet, että haluavat tätä tekemään sitä, teidän pitää saada seuraavan kuuden kuukauden aikana poliittista tahtoa aikaan. En meidän tarvitse säädellä yksityiskohtia. Miten te aiotte huolehtia siitä, että 28 hallitusta vetää yhtä köyttä puoleja ja että Puola ja Unkari pyrkivät edistämään oikeusvaltiota periaatetta. Puhutte siitä usein, että asiaa seurataan, tullaan valvomaan ja että lähdetään liikkeelle sitä, mitä komissio tekee. Te sanotte, että on syytä huoleen, ja silloin minä tietysti oletan, että neuvosto tekee oman arviointinsa tilanteesta, ettei se vain odota keskiviikon iltapäivään, jolloin komissio on puhunut asiasta. Oletan mielenkiinnolla tuloksia ja neuvoston omaa arviota asiasta. Ja tämä, mitä tulee tähän vuoropuhelun oikeusvaltion periaatteesta, pidän hyvänä sitä, että on otettu ensimmäiset askelet, mutta minusta on aika vähäistä se, että kerran vuodessa keskustellaan oikeusvaltion periaatteesta, kun kaikki kuitenkin tiedämme, että on joitakin hallituksia mukana, jotka eivät tue oikeusvaltion periaatetta. Ja tämä ei ole pelkästään moraalinen kysymys. Kollegani sanoi jo, että jos me nyt vain pääsemme niin pitkälle, että luovuttaminen eurooppalaisen pidätysmääräyksen pohjalta enää ei voi toimia, niin kyllä sillä on merkitystä sisäiselle turvallisuudelle Euroopassa. Oikeusvaltion periaatteen kannalta on tärkeää, että vuoropuhelua vahvistetaan alankomainen puheenjohtajakaudella, ja haluankin tietää, mitä teette jotta saadaan vauhtia kahteen direktiiviin, syrjintädirektiiviin, jotka on jo kymmenen vuotta ollut jumissa, ja se, että tunnustetaan äh, kumppanuudet, äh, rekisteröidyt parisuhteet ja muut, joita päätetään muissa maissa, joita esimerkiksi että ne tunnustetaan, ne tunnustetaan yleisesti, koska eräät maat eivät tunnusta niitä, kuten esimerkiksi Unkari ja Puola. Rova Keller. Thanks, Kiitos sisäisistä siirroista. No ei se tietenkään helppoa ole. Ja nyt vasta ensimmäistä kertaa sitä kokeillaan tai tavallaan toista kertaa, että vaikeaa on ja aikaa menee, mutta ei se selitä kuitenkaan sitä, että Alankomaat on erottanut ottamansa vastaan sataa. Ei se selitä sitten myös, sitä, että jotkut maat eivät ole yhtäkään paikkaa tarjonneet. Eiköhän tästä aika paljon voi oppia. Ajattelen tähän asti saatuja kokemuksia, että odotusajat ovat pakolaisen liian pitkät, että joutuu kaksi kuukautta odottamaan. Se on liian pitkä aika pakolaiselle, joka jostain on tulossa. Jos täytyy vielä viettää kaksi kuukautta jossain, joka ei ole sopiva paikkaa. Tässä on paljon pikkujuttuja, jotka voitaisiin korjata. Näin voitaisiin helpottaa asioiden kulkua, mutta se edellyttää joustavuutta jäsenvaltiosta herra Dijkhoff tai ja Alankomat ehkä voisivat viedä näitä eteenpäin. Toiseksi mainitsitte pakolaisten kohtalon. Mainitsitte myös sen, miten valvoa, kuka tänne tulee, salakuljetus ja niin edelleen. Mielestäni on aivan selvää, että yhteenkään ei voida puuttua, ettei meillä ole laillisia väyliä tulla unioniin. Raja rajoilla, maarajalla esimerkiksi. Se onnistuisi aika helpostikin. Siitä olisi paljon hyötyä. Henkiä varmasti pelastettaisiin. En tiedä, aikooko Alankomaa tehdä jotain aloitteita. Niin, että on laillisia väyliä enemmän. Ettei olisi kyse vain Turkista tulevista muutamasta tuhannesta pakolaisista. Eli kunnon vaihtoehtoja pakolaisille. Thank you. Kiitos. Herra Kirkkos. Um, I will speak in Greek. Kiitos, käytän kreikan kieltä. Διαβάζοντας το πολύ ενδιαφέρον κείμενο της Ολλανδικής Προεδρίας, Luin hyvin mielenkiintoisen asiakirjan Alankomailta puheenjohtajavaltiona. Se käsitteli pakolaisten vastaanottojärjestelykeskuksia ja taakan jakoa ja sisäisiä siirtoja. Totta kai on otettava huomioon se, että järjestelykeskukset eivät ole vielä toiminnassa, vaikkakin ne olisi tullut olla jo lokakuussa. Meillä ei ole todellista palautuspolitiikkaa. Lentokone lähti Kreikasta Pakistaniin, mutta se joutui palaamaan puolet matkalaisista kyydissään, koska Pakistan ei hyväksynyt näitä palautettavia. Järjestelmä ei siis toimi kunnolla. Me tiedämme, että sadat tuhannet ihmiset ylittävät merirajamme kuuden kuukauden aikana sitten näemme, mitä tuloksia Alankomaat saavat aikaiseksi. Me haluaisimme ihannetilanteessa totta kai sen tilanteen, että sataprosenttisesti ihmisille tarjottaisiin asianmukaiset vastaan ottoolosuhteet, heidän hakemuksensa voitaisiin arvioida asianmukaisesti. Jos heille ei pakolaistatusta myönnettäisi, niin heidät palautettaisiin. Tämä olisi ihannetilanne. Jotkut sanovat, että Tässä toki voi olla hyvää tahtoa, mutta tilannetta ei kuitenkaan äh, varsinaisesti hoideta. Meilläkin on se pelko, että tilanne jatkuu. Emme me voi enää toista samanlaista kesää hyväksyä kuin minkä koimme viime kesänä. Mitä tapahtuu sitten näille sisäisille siirroille. Me haluamme aikataulutusta, me haluamme numeroita, me haluamme sitoumuksenne. Haluamme tietää, mitä aiotte konkreettisesti tehdä kaudelle. Hienoa on saada tällainen paksu asiakirja, mutta haluamme myös faktoja. Rova Kienge. Grazie. Kiitos. Minä tartun teemaan, jonka kollegakin otti esille, Ropeta Metsola. Ensi viikolla me saamme valiokuntaloitteeseen mietinnön liittyen strategiaan. Aiheena on siis myös maahanmuutto ja siinä peräänkulutetaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Valiokuntaloitteinen mietintö sisältää paljon aiheita, joita tekin toitte esille. Ehkä olisi hyvä kysyä sen tiimolta jotain. Ensinnäkin toive Toivon siis, että voimme tehdä tiivistä yhteistyötä teidän kaudellanne tässä aiheessa. Eli mikä on Euroopan parlamentin virallinen strategia muuttoliikkeessä. Ja toiseksi te puhuitte myös vaikeuksista, joita monissa jäsenvaltioissa on ollut, kun on pyritty hallitsemaan muuttovirtoja. Minkälaista apua aiotte antaa näille jäsenvaltioille. Varsinkin, miten te aiotte puuttua valvontaongelmiin rajoilla. Näitä on tullut yhä enemmän vastaan. Muuten toinen kollega otti myös tämän esille, jossa ajatellaan, että nyt kyseenalaistetaan kokonaan Schengen ja luodaan mini-Schengen, niin voisitko ehkä antaa jotain viitettä, mihin keskustelua viedään? Lopuksi vielä ottaisi kysymyksen kanssanne aiheen, kun en kuullut mitään siitä, että voitaisiin äh, agrofobiaa tai xenofobiaa, islofobiaa torjua. Onko se ihan tarkoituksella jäänyt pois? Rova Stevens. Ja, dank u wel, voorzitter en collega's en minister. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat ministerit, haluaisin esittää teille kysymyksen maahanmuutosta. Jos nyt oikein kuulin, niin oikeastaan tämä on kysymys. Te katsotte siis, että pakolaiset, jotka saavat jo tukea Turkissa, jotka ovat saaneet tukea Turkissa, palautettaisiin sinne. Katsotteko, että Kaikkien tulijoiden tulisi saada suojelua Euroopassa. Sitten mainitsitte Dublinin säännöt. Ne määräävät, että periaatteessa se jäsenvaltio, johon ensimmäisenä tullaan, on vastuussa myös äh, pysyvämminkin vastaanotusta. Mutta järjestelmähän ei ole esimerkiksi Italian ja Kreikan tapauksessa kestävä. Aiotteko suosittaa? ehdottaa jonkinlaista jakoa ja miltä pohjalta? Nykyisten suunnitelmienko pohjalta vai aiotteko ehdottaa jotain uusia ratkaisuja? Pohditaanko tätä kysymystä uudemman kerran? Dublinin hylkääminen ei tietenkään ole vaihtoehto, mutta mitä tässä tulisi tehdä? Rova Dalli. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää puheenjohtajavaltio Alankomaita painopisteiden esittelystä. Vielä ottaisin esille sisäisen siirron järjestelmä. Siitä on paljon kysyttykin jo. Mutta minun on kyllä sanottava, herra Daiko, että aika moni kysymys jäi ilman vastausta, ainakin minun mielestäni. Minä olen Maltalta, ja kun luin puheenjohtajavaltio Trion ohjelman, olin iloinen siitä, että siinä täydennettiin vastuuta ja solidarisuutta jäsenvaltioiden kesken. Ihan hyvä ajatus, että voidaan tunnustaa, että tässä edetään kovin hitaasti, mutta yhtä lailla ei ole riittävästi valmiuksikaan jäsenvaltiossa. Sekin pitää paikkansa, mutta ei sitä voi käyttää verukkeena, jättää asioita silleen ja jättää tekemättä. Sanon tämän siitä syystä, että tässä puhun myös varjoesittelijän oman ryhmäni puolesta liittyen pysyvään sisäisen siirron järjestelmään. Viime kädessä tässä hukataan vain aikaa, jos laaditaan lainsäädäntöä solidarisuuden nimissä pysyvältä pohjalta, jos me emme edes pysty toteuttamaan sellaisia aiheita, jotka ovat vain väliaikaisia. Jotain viime kädessä on saatava aikaan. Ja minä haluaisin tietää, mitä Alankomaat aikoo puheenjohtajavaltiona tehdä yhdessä tulevien kanssa? Mitä toimia aiotte toteuttaa? Van der Störille vielä kysymys liittyen tekniikan käyttöön verkkorikollisuutta torjuttaessa. Nämä verkkosot olivat myös erittäin tärkeitä, kun näitä ihmiskauppaa. Täällä korostettiin kokonaisvaltaista lähestymistapaa puuttuaksemme ihmiskauppaan ja kansainväliseen rikollisuuteen. Mutta miten te aiotte tähän puuttua ihan konkreettisesti? Miten voidaan varmistaa, että saadaan tasapainoaika? aika? Mr. Niedermüller, please. Herra Niedermüller. <clears throat> Thank you very much. Uh, Kiitos. Ministeri Van der Stör, te mainitsitte jo sen, miten tärkeä oikeusvaltion periaate on Alankomaille puheenjohtajavaltiona ja pidän tätä erittäin suuressa arvossa ja minä kiinnostaa kovasti harjoittaa yhteistyötä teidän kanssanne tällä alueella. Oikeusvaltio on todellakin ratkaisevan tärkeä ongelma Euroopan unionissa. Euroopan unionilla on jäsenvaltioita, jotka eivät pidä arvossa perusarvoja, tiedosvainen vapautta, eivätkä perustuslakituomioistuimia Unkaria puolevat parhaiten tunnetut esimerkit tämän tyyppisistä illiberaaleista demokratioista. Me Euroopan parlamentissa me olimme käyneet paljon keskustelua on ollut seurata prosesseja, julkilausumia oikeusvaltion tilanteesta Euroopan unionissa. Todellisuudessa kuitenkaan ei ole tapahtunut mitään. Ei ole mitään ratkaisevaa muutosta näissä maissa. Tästä syystä monet kansalaiset, monet äänestäjät kysyvät meiltä, kysyvät teiltä, mitä aiotte tehdä tämän tyyppistä illiberaalia demokratiaa vastaan Puolassa ja Unkarissa. Olen vakuuttunut siitä, että ensinnäkin neuvoston täytyy tehdä paljon enemmän tällä alueella. Ja siksi kysyisinkin, mitä ovat konkreettiset suunnitelmanne, jotta voidaan taata oikeusvaltio Euroopan unionissa eräissä sen jäsenvaltioissa. Kiitoksia kovasti. Rova Wienberg. Kiitos puheenjohtaja. Ministerit, kiitos alustuksista 2016 on oleva historiallinen vuosi, kun ajatellaan, miten nähdään nyt maailma. Eli haasteita riittää, varsinkin teille, kun teillä vastuu on kannettavananne. Etunahan teillä on se, että nyt on hiljaista talvella maahanmuutossa nyt ei ole ihan niin suuria haasteita kuin oli silloin, kun eniten on tullut. Tavallaan se on eduksi teille. Alankomaat Ruotsin lailla on osoittautunut huonoksi esimerkiksi siinä, että voidaan maahanmuuttoa hallita. Miksi pitäisi luottaa siihen, että te mitään teette kriisin ratkaisemiseksi niin, että saadaan aikaan jotain muutosta tulevana vuosipuoliskona? Mitä tulee sitten jakomekanismeihin, niin miten tämä hoidetaan niiden maiden kanssa, jotka kieltäytyvät vastaanottamasta – Miten pitäisi niitä käsitellä? Kohdella pakotteitako vai sakkoja? Onko teillä mitään ajatusta siitä? Vielä yksi kysymys, joka liittyy siihen, mitä te mieltä olette niistä jihadisteista, jotka Syyriasta ovat palanneet Eurooppaan? Pitäisikö ryhtyä oikeustoimiin heitä vastaan? Ei vain puheskella siitä, että ei pidä radikalisoida, pitää ennaltaehkäistä, Nimittäin tot, pitäisi olla jotain pelotteita, rangaistuksia näillä ihmisille. Ehkä kansalaisuus evätään. Oletteko sellaista miettineet? Vielä yksi juttu, johon haluaisin vastauksen, joka liittyy tuliaseen direktiiviin, ehdotuksiin muutoksiksi direktiivin. Se heikentäisi Ruotsin kokonaispuolustuskykyä aika lailla. Mitä tästä sanotte? Kiitos. Mrs. Björk. Rouva Björk. Thank you very much. Kiitos. Minusta olette oikeassa, herra ministeri, kun sanotte, että on epäluottamusta, joka kohdistuu EU-hun. Ja se johtuu siitä, että me olemme epäonnistuneet pakolaiskysymyksissä. Me olemme pettäneet suurin osa väestöstä, joka haluaa, että me ottaa vastuuta Eurooppa, ota tätä vastuuta ovat nähdä, että ihmisiä vedetään epäinhimillisissä oloissa. Dunkerkista puhui jo kollegani myös Kaleissa. Ei tämä ole oikea tapa kohdella kanssa ihmisiä. EU ei tarjoa mitään vastauksia. Nyt on teidän puheenjohtajakauden aikana osoitettava, että me emme enää toimi rasisteja tukien, jotka toimivat kaikissa jäsenvaltiossa, kuten kollegani, joka juuri puhui. Me emme halua, että on lisää tällaista Eurooppa-linnoitusajattelua, koska se ei ole tulevaisuutta. Olen siis hyvästi huolissani niistä aloitteista, joilla pyritään vahvistamaan ulkorajoja silloin, kun ei ole mitään ratkaisuja. Miten lisättäisiin vastausta, vastuuta ja niiden miljoonien pakolaisten vastaanottoa, jotka etsivät suojelua Euroopan ulkopuolella? Pyrittekö siis etsimään ratkaisuja, jotka eivät koske kaikki 28 jäsenvaltiota. Se on mahdollista myös eh, perustamisuuksien mukaisesti voidaan edetä pienemmän maaryhmän puitteissa, jotta saadaan tehtyä se, mikä on tehtävä tässä vaiheessa. Oletteko valmis pyytämään apua YK pakolaiskomissaarilta, eh, jotta saataisiin hyvää työtä aikaiseksi, ajatellen tätä umpikuvaa, jossa tällä hetkellä olemme? Ja tämän lisäksi haluaisin vielä toistaa se, mitä on sanottu Puolasta ja Unkarista, ja että se on todella suuri kysymys, johon on tartuttava, koska muuten näemme, että tulee muitakin maita, jotka liikkuvat samantyyppisen suuntaan ja säätävät lakeja, jotka vievät pohjaa demokratialta ja oikeusvaltiolta. Ja tätä kautta tuetaan yhä enemmän äärioikeistoa, joka on vahvistumassa kaikkialla Euroopassa. Kiitos herra van der Stör joutuu lähtemään varttia vaille, siksi haluaisin reagoida oikeusvaltio kysymykseen. Ja kiitos herra Taikoffille, että hän jää. Kollegat, kaksi viimeistä ja sen jälkeen luettelo suljetaan. Revaudano. Euh, merci, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministeri, ministerit, että olette paikalla. Jälleen kerran kysymys oikeusvaltion tilaan Euroopassa. Tästä halusin kysyä. Olemme puhuneet paljon Puolasta, niin ikään. On puhuttu Unkarista, Niedermüllerin puheenvuorossa. Haluaisin palata tähän tilanteeseen, näihin pikakäsittelyihin pakolaiskysymyksessä silloin, kun väitetään, että he ovat laittomasti ylittäneet rajan. Slovakian pääministeri totesi, että siellä halutaan seurata muslimien liikkeitä, jotka ovat mahdollisia terroristeja, ja Tanska haluaa takavarikoida yli kolme tuhatta ylittävät summat pakolaisilta silloin, kun he tulevat Tanskan alueelle. Ja Ruotsissakin henkilöllisyyden tarkastukset on otettu käyttöön Tanskan vastaisella rajalla. Esimerkkejä on paljon. Oikeusvaltion tilanne heikkenee monilta kohdin. Mainitsitte, että tästä aiheesta järjestettäisiin erityinen neuvoston kokous ja käsiteltäisiin eh, ihmisoikeuksia Euroopassa. Kannanottojen lisäksi tarvitaan myös toimia. Mitä konkreettisesti ehdotatte, että tehtäisiin? Tiedän, että kysymys ei ole helppo jäsenvaltioiden keskuudessa, mutta on väistämätöntä päästä eteenpäin, muistuttaa perusarvoista keskusteluissa ja tämän lisäksi toteuttaa niitä käytännössä. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Herra Jasek lopuksi. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kysymykseni on seuraava. Oletteko miettineet käyttää mahdollisuutta tilapäisen suojelun direktiivin käyttämisestä. Sehän on väline, joka aikanaan suunniteltiin tämmöisiin tilanteisiin, ainakin Syyrian kohdalla. Kiitoksia kovasti. Kiitos kaikille kollegoille toisesta kierroksesta. Aika hyvin pidettiin ajasta kiinni. Herra van der Stör voi aloittaa oikeusvaltiomekanismista ennen kuin hän menee jurivaliokuntaan. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää Kinitsiä hänen kommenteistaan. Ne liittyvät terrorismiin. Se on tärkeällä siellä neuvoston esityslistalla. Se on myös epävirallisessa ministerikokouksessa tammikuun lopulla korkealla siellä. Me teemme kaikkemme, jotta voimme päätelmät täytäntöön panna viime vuoden lopulta. Meillä on myös kaksi korkean tason konferenssia tämän lisäksi, toisaalta radikalisoitumiseen liittyen. Tämähän jo mainittiin, neuvosto on aivan samaa mieltä aiheen merkityksestä. Ja maaliskuussa meillä on konferenssi terroristien matkustuskysymyksistä. Tämä aihe on siis todella tärkeässä asemassa. Edustaja Intveld esitti äh, perusoikeuksista, oikeusvaltiosta kysymyksiä. Palaan tähän hetken kuluttua. Sitten olivat rekisteröidyt kumppanuudet, siihen liittyvät kysymykset. Oikeus- ja sisäasian neuvosto totesi, että ei ole yksimielisyyttä poliittisesti kompromissitekstistä. Puheenjohtaja valtio totesi, että ei ole mahdollista viedä ehdotusta eteenpäin unionissa kokonaisuutena. Nyt jäsenvaltiolla on mahdollisuus toteuttaa perussopimuksen järjestelyjä, jos ne haluavat äh, tehostettua yhteistyötä keskenään toteuttaa. Yli yhdeksän jäsenvaltiota on jo tällaisen pyynnön esittänyt komissiolle. Ja nyt on sitten odotettava komission ehdotusta tehostetusta yhteistyöstä neuvosto sitten parlamentin suostumuksella asiasta päättää. Ja jos tähän vaiheeseen päädytään, niin voi vakuuttaa edustaja Intveld, että tämä on Alankomaiden listalla hyvin tärkeässä asemassa. Edustaja Kienge esitti kysymyksen äh, mukalaisvastaisuuden syrjinnän ja vihapuhevastaisista toimista me järjestämme perusoikeusviraston työryhmän kanssa yhteiskokouksen. Siellä käsittelemme nimenomaan viharikoksia ja niiden ennaltaehkäisyä. Tarkoitus on saada tehokkaampaa yhteistyötä, parantaa raportointia ja rekisteröintiä näiden rikosten osalta. Tarkoitus on myös saada koulutusta aikaiseksi oikeus- ja poliisiviranomaisten keskuudessa. Haluamme, että tiedonvaihtoa voidaan myös parantaa kautta EUn, jotta voidaan paremmin puuttua näihin rikoksiin. Sitten syrjinnän vastainen direktiivi. Kollega Asher varmasti käsittelee kysymystä. Olemme täysin tietoisia, miten vaikea tämä keskustelu on. Edustaja Dalli esitti kysymyksen ihmiskaupasta. Me järjestämme konferenssin Amsterdamissa tästä aiheesta tammikuun 18. ja 19. päivä. Siellä esitetään sitten käsikirja äh, poikkitieteellisestä tai sektorirajat ylittävästä yhteistyöstä. Ihmissalakuljetus niin ikään on tärkeässä asemassa neuvoston esityslistalla. Sitten oikeusvaltion periaatteista. Parlamentin jäsenet osoittivat, että on suurta huolta parlamentissa oikeusvaltion periaatteiden toteutumisesta. Totesin jo alustuksessa, että neuvosto on täysin tietoinen siitä, että kyse on unionin perusperiaatteista. Olemme läheisessä yhteydessä äh, sekä Puolan että Unkarin hallituksiin ja haluamme varmistaa, että perusoikeuksia ja oikeusvaltion periaatteita täysin noudatetaan kaikkialla unionissa. Toukokuussa puutumme todenteolla konferenssissa myös tähän kysymykseen. Neuvosto haluaa entisestään tehostaa erinomaisia suhteita, jotka meillä on Euroopan parlamenttiin. Teemme mielellämme yhteistyötä kanssanne joustavalla tavalla niin, että osoitamme kunnioitusta ja luottamusta toinen toisiimme. Ja tämä kaikki hyötyy Euroopan hyväksi. Kiitos. Kiitos. Terve minua juurivaliokuntaan. Se on paljon pienempi, sen huomaatte siellä sitten. Mutta saitte jonkinlaisen käsityksen huolistamme ja painopisteistämme näin yhteistyön aluksi. Kiitoksia kovasti vastauksistanne. Ja nyt seuraavaksi herra Dijkhoff. Teillä on ihan reilusti aikaa vastata kysymyksiin maahanmuutosta, joita tuli esille. Ihan kaikessa rauhassa. Ehkä laajemminkin Schengenistä ja sen sellaisesta. Kiitoksia kovasti. Yritän tasapainotella, huomioida kaikki kysymykset, mitä tässä nyt 10 minuuttia jäljellä. Katsotaan onnistuuko Aika paljon tässä oli perustavanlaatuisempiakin kysymyksiä. Kuinka paljon taakkaa on varaa kantaa? Minun mielestäni tässä on kahdenlaisiakin kysymyksiä. Ensinnäkin, kun täällä kysyttiin, että pitäisi ensin tehdä näin, ja kaikkien maiden pitää sopia, ja sitten toisaalta miten ylipäätään saada mitään yhteisymmärryksessä sovittua. Siinä se ongelma onkin, koska ei ole selkeää käsitymistä, käsitystä siitä, mitä halutaan yhdessä. Eli neuvoston puheenjohtajavaltiona meidän täytyy todellakin löytää keinoja, löytää ehdotuksia, jotta saadaan yhteisymmärrys niiden taakse. Kun sanotaan, että tässä hukataan aikaa, laaditaan kivoja ehdotuksia, vaikka etukäteen tiedetään, ettei tukea tule ainakaan riittävästi. Entäpä sitten jäsenvaltiot, jotka eivät halua selvitä sitoumuksista, varmasti komissionkin tehtävänä on varmistaa, ettei se tapahdu seuraamuksitta. Meillä on äänestyssäännöt ja sovitaan ne ja sitten sanotaankin, enpäs toteukakaan. Jos tämä järkeily hyväksytään ylipäätään, niin siinä puretaan monenlaisia muitakin sopimuksia, joita on tehty. Mielestäni minun, meidän täytyy löytää ehdotuksia, joissa huomioidaan kaikkien huolet. Täällä kysyttiin myös siitä, miten maat saadaan sopimaan mistään uudesta sisäisen siirron järjestelmästä. Aikanaan sanottiin, että siinä on liian vähän määriä ei ollut mahdollista yksimielisyyttä saada aikaan, eikä sitten nyt saatu aika määräenemmistöpäätöksiä. Nyt sitä ei enää voida käytännössä toteuttaa, eli mitä nyt? Jos ensin nyt katsotaan jakoperiaatetta jäsenvaltioiden kesken, ja sitten ei ollenkaan huomioita siis siihen liittyviä kysymyksiä, että että se jäisi vain avoimeksi järjestelmäksi sitten, kun kysytään, haluatteko ottaa tämän ja tämän verran – niin on sillä merkitystä. Jos olisi käsitystä, mikä tämä prosenttimäärä on jostain määrästä, onko se aivan määrätön määrä, joka tänne tulee, se on vähän eri asia kuin jos voi tukea luottamusta siihen, että ei ole kyse määräämättömästä määrästä. Ettei vain palauteta ihmisiä, joilla ei vaikuttaisi olevan oikeutta jäädä, mutta estettäisiin ihmisiä tulemasta – ja jos he tulevat laittomasti, niin sitten palautetaan. Ei se tarkoita tietenkään nolla maahanmuuttoa Eurooppaan. Kyllä tässä vielä on paljon työtä, vastuunkantoa Euroopan unionissa, mutta myös meidän rajojemme ulkopuolella. Eli kannetaan enemmän vastuuta muilla alueilla. Paitsi, että pidetään ihmiset siellä, mutta jotenkin autetaan myös heitä tarjoamalla suojaa. Ja jos on hyviä toimenpiteitä ja hyvää rajavalvontaa, niin ettei ole mitään sen enempää luonnollista virtaa, niin sitten voidaan jotenkin myös laillinen maahanmuutto hallita ja jakaa taakkaa. Ei pelkästään pystytetä muureja ja vain mietitään humanitaarisia velvoitteita, vaan se olisi jotenkin paremmin hallinnassa, saadaan jotenkin ote tähän virtaan myös yhteiskunnissa. Jokainen tajuaisi, kuinka paljon mihinkin tulee. Jos nämä voidaan ottaa mukaan keskusteluihin, niin ehkä käy mahdolliseksi saada laajempi sopimus kuin vain muutama maan kesken. Ei meidän tavoitteenamme todellakaan ole pelkästään edistää yhteistyötä pienen piirin kesken. Totta puheen siltä se nyt näyttää kyllä, jos ajatellaan, että vain pieni määrä maita kantaa suurimman vastuun tulokkaista. Siihen pitäisi olla muutos. Jos ajatellaan, jos liian pitkään tätä väärää tarinaa kertoo ihmisille eikä toteuta humanitaarisia velvoitteita, niin, niin sitten jäädään keskustelun ulkopuolelle, kun muut hoitavat. Ja tavallaan kun laista vastuutaan, niin selviää kuin koira veräjästä. Todellakin tässä on kovin kapea polku, mutta elikelpoinen polku kohti sopimusta maiden kesken. jos on kolmansien maiden kanssa, kuten Turkin kanssa sopimuksia, ehkä mahdollisesti muidenkin maiden kanssa, niin ei voida ajatella, että on kaksi keinoa. Uudelleen sijoittaminen ja sitten jos on laillinen siirtyminen, niin sekin sopii. Sitä täytyy säännellä, rajoittaakin. Eli Eurooppaan ei voi olla aivan rajatonta pääsymahdollisuutta. Kaksi eri asiaa. Tarvitaan suojaa mutta pelkästään Euroopassa. Tämä koskee myös sitä, että jos vastaanottava maa ei voi kantaa yksinään koko taakkaa, niin keskitytäänkö sisäiseen siirtoihin EU-ssa vain? En usko, että se on oikea tie eteenpäin. Kun ajatellaan uutta järjestelmää, joka perustuisi määräenemmistöön eikä yksimielisyyteen. Eli tämäkin täytyy huomioida, mitä aivan perusteltuja huolia on, kun meillä on rajalliset valmiudet olemassa. Ja, ja jos ei vielä vastuuta kannata ollenkaan. Täällä tuli esille se, että ei vain ole komeita puheita, vaan myös kunnon aikatauluja. Mitä tulee järjestelykeskuksiin, niin ei ollut kyse aikatauluista niinkään. En usko, että ole kyse pelkästään neuvoston päätöksistä. Viime kädessä, kun käytännössä se toteutetaan, niin varmasti tulee vaikeuksia vastaan, joita emme pystyneet ennakoimaan ministereinä – kun suunnitelmat laadittiin, mutta myös ajatellen jäsenvaltioiden halua saada apua, niin että muut tulevat auttamaan. Siihen menee aikaa. Onhan hallitusten helppoa sanoa, että kyllä me näin teemme, mutta täytyy miettiä myös paikallisia olosuhteita, paikallista väestöä, selittää heille, mitä esimerkiksi Kreikan saarilla järjestelykeskussa tapahtuu. Sielläkin tarvitaan yhteistyötä. Puheenjohtajavaltio on myös jäsenvaltio auttamaan Italiaa järjestelykeskuksessa, jos tarvetta on. Mutta ikävä kyllä siihen menee paljon aikaa sen selvittämiseen, minkälaista apua tarvitaan, milloin sitä tarjotaan, niin että se myös hyväksytään paikan päällä. Kun siellä kävin, niin siellä oli muita. Paljon ihmisiä, jotka olivat jo paikalla meidän maasta, kertovat, mitä oli tehty ja mitä merkitystä sillä on ollut viime aikoina, mutta ei siellä juurikaan ollut kukaan tyytyväinen siihen, että siellä oltiin. Meillä on kyllä ollut määräaikoja, aikatauluja, päivämääriä, myös komission erottaminen, koska se heille kuuluu sanoa, että siihen päivään mennessä se täytyy toteuttaa. Ja, ja jos ei se nyt välttämättä toimi niin kuin me jäsenvaltiona olisimme toivoneet. Se, että on niin vähäinen määrä tullut, koska hoidamme tämän vaihe vaiheelta. Totta kai meidän täytyy saada aikaan parannusta tähän myös. Kaikkien jäsenvaltion täytyy toteuttaa sisäisen siirron velvoitteensa. Ei se onnistunut välttämättä viikossa, kun ei ollut järjestelykeskuksia. Eli pitäisi pitkällä aikavälillä panostaa vastaanottooloihin, järjestelykeskuksiin, hoitaa se kunnolla. Ei pelkästään väittää, että tässä on lentokentältä toiselle siirretty ihmisiä ja ikään kuin selviydytty velvoitteista, vaikka emme olekaan. Totta kai työ on vireillä, sitä on syytä seurata ja todellakin tartutaan kaikkiin avun pyyntöihin. I'm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 I think it's okay. great. Enimmäkseen kyse oli näistä kysymyksistä. Kiitoksia kovasti näistä yksityiskohtaisista vastauksista toisella kierroksella. Tämä nyt on toinenkin kerta ilmeisesti, kun täällä olet. Ai lisäkysymys De Jongelta. Niin jo ensimmäisellä kierroksella ja toisella kerroksellakin nousi esille kysymys Kaleesta ja Dunkirkista. Asumme kuulla hiukan tästä. Jos ministeri haluaa. Yes, that, that's a bit of a, um, because it's more... Niin. Tämähän on monen välisempikin kysymys kuin pelkästään EUta koskettava kysymys. Me olemme olleet pikaisesti yhteyksissä kaikkiin valtioihin, Alankomaiden hallituksesta. Minulla on kokemusta niistä sopimuksista, joita meillä on ollut yhdistyneen kuningaskunnan ja Belgian kanssa. Seuraamme tilannetta hyvin läheltä. Kun ajattelemme kaleita, niin olemme nähneet tämän ongelman tulevan länsi kautta. Ihmiset eivät välttämättä halua turvapaikajärjestelmän piiriin, vaan haluaisivat jatkaa matkaansa eteenpäin. Nyt me näemme, että säännöissä on aukko. oletusarvo on se, että jos pakenee jotakin, niin haluaa turvapaikan ja turvapaikkaan sitten pitäisi tar- tarttua, kun sitä tarjotaan. Käytännössä ihmiset eivät halua turvapaikkaa syystä tai toisesta Ranskassa, tai he sitten tietävät, että vastauksena viime kädessä on ei. Ranskalaiset ja britit yhdessä joutuvat ponnistelemaan, jotta löydetään käytännön ratkaisu tilanteeseen. Me tuemme hanketta kaikin mahdollisin tavoin. Kyse on myös taloudellisesta kysymyksestä. En kuitenkaan näe neuvostossa mitään pikaisia keskustelua aiheesta, kun ajatellaan näitä maita, jotka suoraan ovat vastuussa kysymyksestä, niin keskustelut ovat käynnissä, tuloksia saadaan, paljon on jo työtä tehty viimeisen vuoden aikana ja parannustakin on saatu aikaiseksi. Nyt on hyvin vaikeaa sanoa, kun otamme huomioon tilanteen kehittymisen, paheneeko tilanne sitten, kun määrät taas kasvavat. Vaikea sanoa. Prioriteettina tässä kuitenkin ovat suoraan asianosaiset maat. Ei tämä kuitenkaan ole sellainen kysymys, jota laajasti 28 jäsenvaltion kesken käsiteltäisiin. Kiitoksia kovasti ministeri. Ehkä voisin sanoa, että nyt ehkä saatte vaikutelman siitä, mikä meidän painopisteemme on. Eivät nämä ole uusia asioita meille. Meillä on mietintöjä kokonaisvaltaista lähestymistä vasta muuttoliikkeeseen. Ehkä saatte vähän makua ja senten käsityksistä. Se tahti vain kiihtyy. De Jong Kaleesta kysyi, ja monella jäsenellä on yksityiskohtaisia näkemyksiä tapahtumista. Kirkhope tuntee Kreikan, tietää mitä sen valtiossa on vireillä. On käsitys, että on todellinen kriisi käsissä, epäilemättä puheenjohtajavaltio Alankomaat ja te ministerinä osallistutte näihin keskusteluihin, mutta varmasti olemme myös viikoittain yksityiskohtaisesti yhteydessä. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä. Mitä tulee lainsäädäntöaiheisiin, niin epäilemättä yhteistyö on vahvaa, kuten viime kaudellakin. Mutta saitte varmasti esimakua jo niistä huolista, vaikka tämä nyt on ensimmäinen päivä lomien jälkeen, olemme vähän ruosteessa, mutta varmasti tekin saatte ehkä vähän käsitystä, mitkä ovat käsityksemme sisäisistä siirroista ja kaikesta muusta. Varmasti olette huolissanne tekin, ja Schengenistä ja muusta. Eli kiitoksia kovasti, että tänne tulitte ja vastasitte kysymyksiimme. Työ jatkuu. Odotan mielenkiinnolla seuraavaa vierailuanne. Kiitos kollegat kärsivällisyydestäni tänään varsinkin, että loppuun asti jäitte. 14. tammikuuta on seuraava kokouksemme. Torstaina me teemme kaikkemme, teemme ihan kaikkemme, ettei tule maanantaina ja torstain kokouksen samalla viikolla. En tiedä kuuliko kaikki, mutta me teemme ihan kaikkemme, eli se on ihan ehdottoman välttämätöntä, kuten nyt tällä viikolla. Kollegat, jotka eivät pääse esittämään kysymyksiä, pahoittelut. Korvataan se myöhemmin. Kiitos.